Ladies and gentlemen, uh, good morning. If I may ask you to take your seats, we will commence uh, in fact just in a few... Voisitteko istuutua? Aloitamme ihan hetken kuluttua. Voisitteko tehdä, niin voimme aloittaa. Ymmärrän, että jotkut vieraat valitettavasti ovat aikataulun kanssa vaikeuksissa, kun on komission kollegion kokouksia ja niin edelleen, mutta yritetään toimia kurinalaisesti. So uh, once again, uh, thank you. Niin vielä kerran. Kiitos kurinalaisuudestanne. Hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. Hyvä korkea edustaja hyvät ministerit, valtiosihteerit, hyvät vieraat, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo ja itse asiassa kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi tänään Euroopan parlamenttiin. Puhemies Tajanin puolesta, joka valitettavasti ei pääse paikalle tänään seitsemännen maailmankongressin avajaistilaisuuteen kuolemanrangaistusta vastaan. Olen erityisen iloinen, että kongressin järjestetään yhdessä Belgian kuningaskunnan kanssa ja että tämä virallinen avajaistilaisuus pidetään täysistuntosalissa Euroopan parlamentissa, niin kutsutussa hemisykkelissä. Erityiset tervetuloa pelkästään monille ministereille, suurlähettiläille, valtiosihteereille, korkean tason virkamiehille, diplomaateille, muille arvohenkilöille kuolemanrangaistusta vastaavista maista, mutta myöskin kuolemanrangaistuksen säilyttäneistä maista. Haluan onnitella erityisen lämpimästi avusta, tämän päivän järjestelyissä, ja kun tämä on niin ajankohtainen ja hyvin korkea-arvoinen kongressi. Emme ole kokoontuneet tänne, jotta harjoittaisimme tällä jonkinlaista yksipuolista luennointia. Olemme täällä jakamassa kokemuksia, ymmärtämässä epäilyksiä, miettimässä, tutkimassa ja selittämässä – moraalisen ja oikeudellisen vakaumuksemme peruspilarit. Meidän täytyy koko ajan uudistaa uskomme arvoihimme ja tutkia argumenttiemme oikeellisuutta, niiden kantamme oikeellisuutta. Odotan, että monet hyvin tunnetut argumentit kuolemanrangaistusta vastaan ilmaistaan kaunopuheisesti ja niistä keskustellaan tulevina päivinä kongressin aikana. Kuolemanrangaistus ei ole tehokas pelote rikoksia vastaan. Se voi johtaa peruuttamattomiin ja kumoamattomiin haittoihin siinä, että oikeus ei toteudu. Se voi olla sattumanvaraista syrjivää tai sitä voidaan käyttää poliittisena aseena vastustajia vastaan. Niin traagista kuin se onkin. Mutta minun viestini teille on se, että ensinnäkin ja ennen kaikkea olemme tässä yhdessä, koska lähtökohtamme on ihmisen arvokkuus, joka on yhteinen ihmiskunnalle kaikissa kulttuureissa, uskonnoissa ja oikeudellisissa perinteissä. Nöyryttävä rangaistus on itsessään rikos. Ja tämän vuoksi myös minun täytyy vastastaa kiusausta siihen, että ihmisoikeudet tai kuolemanrangaistusta vastaan, vaikka olisi eurooppalainen hanke. Se on osa eurooppalaista agendaa. Anteeksi. Pöytäkirja 6 Euroopan ihmisoikeussopimuksessa on ehkä ollutkin ensimmäinen oikeudellisesti sitova väline, jolla kuolemanrangaistus on poistettu rauhan aikana, jonka on 46 jäsentä ratifioinut Euroopan neuvostossa. Mutta halusin muistuttaa, että meidän kantamme asiassa ei määritty sen kautta, että mitä vastustamme, vaan sen kautta, että minkä puolesta olemme. Olemme rangaistusta vastaan, koska olemme ihmisarvon puolesta kaikissa olosuhteissa. Tämä perustuu syvään vakaumukseen ja velvoitteeseen, joka juontuu ihmisarvon käsitteestä joka on myös yleismaailmassa ihmisoikeusjuristuksessa mukaan lukien sen artikla 3, jossa julistetaan, että kaikilla on oikeus elämään. Kolmarangaistuksen poistaminen on ollut pitkä, mutkikas tie ja monia haasteita on edessä edelleen. Minun täytyy muistuttaa teitä siitä, että vuonna 1981 kun rangassa virallisesti luovuttiin kolme rangaistuksesta, niin sitä niin pitkä aika oli. Ja omassa maassani itse asiassa, se oli silloin vielä kommunistinen Tsekoslovakia, viimeinen teloitus suoritettiin vuonna 1989. Vuosi 1945 ja 1999 välillä yli 1200 ihmistä teloitettiin. Ja voisin myös muistuttaa teitä, että itse Euroopan mantereella ei olla vapaita kuolemanrangaistuksesta. Itse asiassa nykyään vielä valko käytetään edelleen teloituksia. 2018 joulukuussa YK on yleiskokous äänesti päätöslauselmasta äh, yleismaailmallisesta kuolemanrangaistuksen keskeyttämisestä 121 äänesti puolesta. 2017 vain neljä maata vastasi 84 prosentista teloituksia maailmanlaajuisesti. Mutta tämä on yksisuuntainen tie, eikä tätä voida pitää itsestäänselvänä huolimatta. En menestystarinoista asiassa latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa monissa maissa on edelleen jatkuva kiusaus rikkoa tätä keskeyttämistä tai alkaa puhua kuolemanrangaistuksesta siteeraan osana ratkaisua siteeraus loppuu rikosoikeudessa myöskin täällä Euroopassa haluttaisiin, jotkut haluaisivat ottaa kolmarikostuksen käyttöön, sitä täytyy vastustaa. Erityisesti omassa niin eh, täytetään tervetulleeksi maailmankongressi ja monien kansalaisjärjestöjen ponnistukset käydä keskustelua eri foorumeilla. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentti jatkaa äh, sitoutumistaan. Tuemme täysin EUn ponnistuksia tällä alalla mukaan lukien se, että täysin toimeenpannaan EUn suuntaviin kuolemanrangaistuksesta. Viime vuosien aikana olemme hyväksyneet monia tärkeitä päätöslauselmia, joissa puolotetaan yleismaailmallisesti kuolemanrangaistusten keskeyttämistä ja on keskitytty myös äh, eri maiden ja yksittäisiin tilanteisiin. Toistamme perustavanlaatuisen periaatteellisen kantamme kuolemanrakastusta vastaan kaikissa tapauksissa ja olosuhteissa. Joka vuosi näin tehdään vuosittaisessa ihmisoikeus- ja demokratiaraportissamme. Tätä tietysti jatketaan. Meidän täytyy jatkaa sitoumustamme ei pelkästään koskien äh, lähdeviä teloituksia tai tuomioistuimen tapauksia. Meidän täytyy edelleen äh, tehdä ponnistella vähimmäistandardien puolesta ja niin, että erityisesti luovutaan teloituksesta sellaisten henkilöiden kohdalta, joilla on mielenterveysongelmia tai jotka ovat alaikäisiä, jotka ovat saaneet tuomion alaikäisenä. Toivon, että tämä seitsemäs maailmankorjaksi tulee mahdollisuudeksi eh, vahvistaa päättäväisyyttämme. Mukaan lukihan se, että rakennetaan ja vahvistetaan parlamentaarisia verkostoja ja mietitään uusia strategioita. Esimerkiksi jos ajatellaan sitoumustamme eh, yksityissektorin kanssa liike-elämän kanssa ja huomisen täysistunnon teema. Se onkin, sikäli kun ymmärrän, toivotan teille menestystä tilaisuuteen ja muiden hedelmällisiä keskusteluja tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Luulenpa, että tämä on yksi ajankohtaisimmista asioista, josta ei pitäisi pelkästään keskustella, vaan nämä tulokset täytyisi toimeenpanna maailmanlaajuisesti. Voin taata teille, että Euroopan parlamentti parlamentti on yksi edelläkävijä asiassa. Kiitos kovasti. Well, and it is my great pleasure. On suuri ilo pyytää nyt korkeaa edustajaa ja äh, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherinia pitämään puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Uh, äh, Vice President. Kiitos, varapuhemies. Kiitos siitä, että olette isäntänä täällä täysistuntosalissa tänään. Euroopan parlamentin rooli ja kansallisen parlamentin rooli kautta maailman on ratkaisevan tärkeä tälle työlle, jota me yhdessä pyrimme viemään eteenpäin. Haluaisin kiittää Belgian hallitusta, kaikkia kollegoja, jotka ovat täällä ylhäällä jossa olin etuosassa ja, ja myöskin onkin teitä kaikki, jotka omistatte elämäni joskus päiväni ja yönekin asialle, joka kenties on kaikkein kallisarvoisimpia, nimittäin ihmisen elämän suojeleminen. On kunnia Euroopan unionille olla maailmanlaajuisen kuolemasten konferenssin isäntänä, ja me täällä olemme ylpeitä siitä, että olemme maailman laajin alue, jossa kuolemantuomiota ei ole. Sanomme usein, että meidän unionissamme on kysymys arvoista, mutta aika ajoin me unohdamme sanoa ääneen nämä eurooppalaiset ja yleismaailmalliset arvot. Ja yksi näistä arvoista on ihmiselämä. Me Euroopan unionissa uskomme, uskon, että jokainen tässä salissa on samaa mieltä, että jokaisella ihmiselämällä on merkitystä. Ei ole väliä sillä, miten sitä käytetään, miten monia virheitä ihminen tekee. Uskomme, että valtioilla ei koskaan tulisi olla oikeutta hallita ihmiselämää. Uskoaksemme vastaus rikoksen ei voi koskaan olla toinen rikos. Me olemme edenneet ajatuksesta silmä silmästä ja elämme oikeuden pohjalla, emme koston mukaisesti. Kaikki uskovat tähän tässä salissa. Monet teistä ovat omistaneet oman elämän ja jatkatte niin tukemalla tätä asiaa. Minulle henkilökohtaisesti on ilo ja kunnia ja myös hyvin tärkeä asia henkilökohtaisesti se, että olen täällä, koska kun olin Italian ulkoministeri vielä 2014, taistelin kolmentuomion toimeenpanemien keskeytyksen puolesta ja, ja olin paikalla, kun siitä äänestettiin yhdessä kansakunnissa 2014. Ja olen ylpeä voidessani edustaa Euroopan unionia tänään. Me eurooppalaiset yhdessä olemme sopineet, että kuolemantuomio ei ole yhteensopiva sen kanssa, keitä me olemme. Se on meidän perusarvojemme ja uskomus, uskomustemme vastaista. Yksikään maa, joka vielä toteuttaa kuolemantuomiota, ei voi tulla Euroopan unionin jäseneksi. Tämä on yksi asia, joka myöskin kokoaa meidät tänään tänne, joka yhdistää meitä. Me uskomme, että edistys aina on mahdollista. Ja me uskomme, että myönteiset muutokset vaativat henkilökohtaista ja kollektiivista sitoutumista. Siksi olemme täällä. Tämän maailmankongressin tarina on paras esimerkki siitä, että muutos todella on tapahtumassa, että muutos on mahdollinen. Ensimmäinen konferenssi pidettiin toisessa Euroopan pääkaupungissa vuonna 2001 Strasbourgissa. Siitä lähtien 31 maata lisää on päättänyt luopua kuolemantuomiosta. Yhä useampi ihminen maailman kautta ymmärtää, että kuolemantuomio ei koskaan ole hyvä valinta. Yhä useampi hallitus ryhtyy toimiin – ja tämä on sen ansiota, että on sellaisia ihmisiä kuin te täällä salissa, teidän kampanjanne, teidän työnne, teidän omistautuneisuutenne ja teidän omien tarinoidenne voima. Tammikuussa 2018 Gambian presidentti päätti keskeyttää kolmen tuomioiden toiminton ja myös toukokuussa Burkina Faso se poistettiin. Kesäkuussa viime vuonna Benin poisti kolmen tuomion ja Palestinan itsehaltoviranomainen liittyi YK protokollan kuolemantonta eh, vastaan. Myös katolinen kirkko julisti elokuussa, että kuolemantomien missään olosuhteissa oli hyväksyttävä, että ole mitään poikkeuksia, ja tätä kautta se lähetti voimakkaan viestin kaikille katolisille uskovaisille kautta maailman. And in October, the state... Lokakuussa Washingtonin osavaltio oli 20. osavaltio, joka on kieltänyt kuolemantuomion Yhdysvalloissa, ja joulukuussa YKssa oli 9. pääsosoma joska laajalla enemmistöllä hyväksyttiin ja jossa eh, keskeytettiin kuolemantuomioiden toimeenpaneminen vedottiin sen puolesta. Lähes joka kuukausi meillä on ollut hyviä, rohkaisevia uutisia. Meidän tulee saada aikaan vuosi 2019, joka on vielä parempi kuin vuosi 2018 ajatellen myönteisiä tuloksia. Mutta kuitenkin teloitettujen ihmisten lukumäärä säilyy hälyttävän korkeana. Ja tässä me jatkamme edelleen työtä pelastaaksemme lisää ihmisenkiä, saamme tukea kansalaisyhteiskunnilta, teemme YKssa työtä pääsosumien muodossa ja olemme suoraan sitoutuneita toimimaan niiden maiden kanssa, jotka vielä toteuttavat kuolemantuomioita, etenkin niiden kanssa, joissa tuomion saa korkein määrä ihmisiä. Tiedämme, että monet ihmiset hallituksessa eivät ole meidän periaatteessamme samaa mieltä, mutta uskomme kuitenkin, että ihmiselämän arvo on yleismaailmallinen arvo, jonka jakavat kaikki kulttuurit ja uskonnot. Mutta on kuitenkin voimakkaita argumentteja 30 vastaan, jotka ovat puhtaasti rationaalisia, puhtaasti logiikkaan perustuvia toistanne, mutta uskon, että te tunnette ne, mutta siitä huolimatta on hyvä kertoa ne. Ensinnäkin kuolemantuomio ei ole pelote rikosta vastaan. Toiseksi ei ole mahdollista peruuttaa sitä, jos vieton elämä on riistetty joltakulta. Esimerkiksi Kanadan esimerkki minusta on hyvin kuvaava. Kanadasta kolmatoimia poistettiin 1976 ja siitä lähtien Kanadan murha, murhien määrä Kanadassa on jatkuvasti alentunut. Se, että uskotaan, että kuolematoimi on välttämätön rikosten estämiseksi, ei perustu todellisiin faktoihin. Toinen asia. Me tiedämme, että on mahdotonta poistaa virheitä missä tahansa oikeusjärjestelmässä, samalla tavoin kun ei ole mahdotonta poistaa virheitä elämässäkään. Me olemme ihmisiä, me teemme virheitä. Näinä päivinä kuitenkin tulette kuulemaan monien hengen tarinan, ja tämä tulee osoittamaan, että he ovat nyt voimakkaita kuolemantulojen poistamisen puolesta toimijoita. Henkilö, joka tunnettiin Illinoisissa 1980-luvulla, vuonna 2003 Illinoin kuvernööri muutti kaikki kuolemantuomiot elinkautisiksi. Ja vasta sen jälkeen Randy saattoi osoittaa, tämä henkilö, jossa puhuin, saattoi osoittaa, että hän oli viaton ja sen jälkeen, kun hän vapautettiin, hän vapautui, hän taisteli sen puolesta, että kuolemantuomio poistettiin osavaltiosta ja muutama vuosi myöhemmin hän oli menestyksekäs. Meidän täytyy kertoa näitä tarinoita, kuunnella niitä. Niiden kautta meidän täytyy pyrkiä muuttamaan kulttuuria, ajattelutapaa, niiden ihmisten parissa, jotka edelleen tukevat kuolemantuomiota, koska kulttuurit ja asenteet voivat muuttua silloinkin, kun näyttävät syvään juurtuneilta, silloinkin, kun muutos näyttää mahdottomalta saavuttaa. Kuten täällä sanottiin, katsokaanpa, missä Eurooppa oli vain muutamia vuosikymmeniä sitten ja missä me nyt olemme, mitä tulee ihmisoikeuksiin ja kuolemantuomioon. Ja silloin ymmärrätte, että kun kerron teille, että muutokset ovat mahdollisia, on, että jokin, siksi, että jokin kun kulttuuriin juuttuneita, kulttuurit muuttuvat ja kulttuurin muuttumista voidaan edistää lainsäädännöllä ja taas kulttuuri omalta osaltaan edistää lainsäädännön muuttumista. Kysymys oli pelkästään hallituksista ja kansainvälisistä järjestöistä. Yksilöt, jotka edelleen kärsivät odottamassa kolmen tuomiota, heitä on edelleen ja on kysymys ihmisistä, jotka ovat kärsineet. Ja voimme sanoa myöskin, että kuolemantuomio on epäoikeudenmukainen. Me kaikki kansalaisjärjestöt, ihmisoikeuksien puolustajat olemme joka päivä sitoutuneet siihen, että kuolemantuomio jää menneisyyteen. Ja te tiedätte, että voitte jatkuvasti luottaa Euroopan unionin tukeen. Tänään me olemme täällä tekemässä työtä, että teidän äänenne kuullaan, meidän äänemme kuullaan ja uskon, että pääsemme asteittain lähemmäksi yhteistä tavoitetta, jossa rikoksia kohdataan oikeudella eikä kostolla ja jossa ihmiselämä on yleismallinen arvo, jota yleismallisesti myöskin suojellaan ja kunnioitetaan. Kiitos. Madam Vice President, thank you very much indeed. Rouva varapuheenjohtaja, kiitos kovasti. Tarttuisin tilaisuuteen ja muistuttaisin teitä, että tulkkausta tarjotaan 22 EU-kielellä, mutta myös arabiaksi ja venäjäksi. Minulla on myös suuri ilo toivottaa tervetulleeksi Belgian varapääministeri, ulkoministeri Didier Reinders, joka pitää nyt puheenvuoron. Thank you, Mr. Vice President. Madam Laut- äh, Kiitoksia, varapuhemies, arvoisa Frederika korkea edustaja, Hyvät äh, naiset ja herrat, äh, on ilo ja kunnia olla täällä toivottamassa teidät tervetulleeksi Brysseliin kaikkein suurimpaan kolmarangaistuksen vastaiseen tapahtumaan maailmassa. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se täysyntösalinsa meidät äh, on näin ottanut vastaan. Oikeuselämään on ensimmäinen ihmisoikeus. Se on ennakkoehto, jota ilman muiden oikeuksien perusta murenee. Olen sitä mieltä, että kuolemanrangaistus on vakava rikkomus ihmisoikeuksia vastaan. Se on julma, alentava ja epäinhimillinen rangaistus. Tässä mielessä olen samaa mieltä kuin Albert Camus, joka sanoi, ettei ihmisten sydämissä eikä yhteiskunnassa voi olla kestävää rauhaa niin kauan kuin surmaamista ei ole kielletty. Tästä syystä Belgia on sitoutunut tiukasti universaaliin kuolemanrangaistuksen kieltämiseen. Tämä ei ole mikään turha haave. Se on tavoite, jonka voimme vielä elinaikamme aikana tavoittaa. Euroopan neuvoston pöytäkirjojen 6 ja 13 ansiosta kuolemanrangaistuksen kieltämisen ansiosta Eurooppa on nyt manner, jolla kuolemanrangaistus on lähestulkoon kaikkialla laiton. Lähestulkoon kaikkialla, sillä valko ei ole vielä liittynyt tähän ryhmään. Pahoittelen asiaa ja haluaisin esittää toivomuksen siitä, että Euroopan neuvoston 70. juhlavuosi olisi hetki, jona Euroopasta voitaisiin tehdä manner ilman kuoleman rangaistusta. Tänä vuonna me juhlistamme myöskin 30. toisen pöytäkirjan hyväksymistä koskien poliittisia kansalaisoikeuksia. Tämä pöytäkirja on merkityksellinen, koska se käsittelee kuolemanrangaistuksesta luopumista lopullisesti rangaistuksen muotona. Toisin sanottuna tämän pöytäkirjan ratifioiminen estää sen, että kuolemanrangaistus otetaan uudelleen käyttöön ja se tarjoaa enemmän takeita kuin jonkinlainen rangaistuksesta väliaikainen luopuminen, josta saattaa joka saattaa pyörtää nopeasti. Tällä hetkellä 86 jäsenvaltiota on liittynyt pöytäkirjaan äh, viisi maista vuonna 2016. Tämä on rohkaisevaa, mutta ei lainkaan riittävää, ottaen huomioon kuinka paljon maailmassa on maita, joissa kuolemanrangaistusta ei enää ole käytössä tai jossa sitä ei toteuteta. Belgia vetoaa näihin maihin, jotka eivät kuolemanrangaistusta enää toimeenpane, jotta ratifioisivat toisen pöytäkirjan mahdollisimman nopeasti. Totean, että niiden monien maiden joukossa, jotka eivät kuolemanrangaistusta enää käytä, meillä on hyvin suurta moninaisuutta oikeudellisten järjestelmien, traditioiden, kulttuurien ja uskonnollisten tunteiden suhteen. On valitettavaa, että vähemmistömaita yhä soveltaa kuoleman rangaistusta. On tärkeää, että käymme vuoropuhelua näiden maiden kanssa, jotta pääsisimme lopulliseen tavoitteeseemme kuoleman rangaistuksen universaaliin kieltoon. Kongressin tulisi olla tilaisuus käydä avointa rehellistä keskustelua kuolemanrangaistuksesta ja tietyistä siihen liittyvistä kysymyksistä. Eilen Genevessä osallistun korkean tason paneelikeskustelun koskien kuolemanrangaistusta ja käsittelimme kuolemanrangaistusta syrjimättömyyden ja tasa-arvon näkökulmasta. Tosiasiassa kuolemanrangaistusta sovelletaan usein syrjivällä tavalla, erityisesti kaikkein köyhimmät henkilöt ja kaikkein haavoittuvaisimmat henkilöt taloudellisesti ovat ne, joihin kuolemanrangaistus kohdistuu enemmän kuin muihin. Muut ryhmät, kuten esimerkiksi ulkomaalaiset, etniset ja rodulliset vähemmistöt, sukupuolivähemmistöt ja naiset kärsivät myöskin suhteettoman paljon kuoleman rangaistuksesta. On ensiarvoisen tärkeää, että me unohda näkökulmaa, joka uhreilla on laajasti otettuna. Nykytiedot osoittavat, että kuolemanrangaistus aiheuttaa lisää uhreja ja saattaa vaikuttaa kokonaiseen yhteisöön läpi monien sukupolvien Belgia. On erityisen huolissaan piilotetuista uhreista, erityisesti lapsista, joiden vanhemmat on kuol- tuomittu kuolemaan tai teloitettu. Itse asiassa näiden lapsien kohtalo on kaksinkertainen rangaistus ja meidän pitäisi kiinnittää siihen enemmän huomiota. On selvää, että Tarvitsemme vielä lisää tieteellistä tietoa, jotta saisimme kokonaiskuvan kuolemanrangaistuksen soveltamisesta ja sen vaikutuksista ja siitä, kuinka tämä vaikuttaa ihmisoikeuksiin. Olen tyytyväinen siitä, että tämä maailmanlaajuinen konferenssi käsittelee kaikki näitä kysymyksiä ja haluaisin jälleen kerran toistaa sen, että Belgia on vahvasti sitoutunut taistelemaan kuolemanrangaistusta vastaan ja sen universaalin kiellon puolesta. Toivon, että kaikki vieraamme saavat nauttia rikastuttavasta konferenssista ja toivon, että teillä on mahdollisuus käydä mielipiteiden vaihtoa niiden maiden kanssa, joissa kuolemanrangaistus on käytössä tai ei käytössä, että saisimme tämän keskustelun etenemään, jotta voisimme välttää kuolemanrangaistuksen vaikutuksia tietyissä oikeusjärjestelmissä, jotta pääsisimme lopulta tilanteeseen, jossa se on täysin kielletty, joka on siis meidän lopullinen tavoitteemme. Toivotan teille hyvää konferenssia, mielenkiintoisia keskusteluja ja toivottavasti tapaamme kaikki loppuseremonian aikana. Kiitoksia. just uh, take this opportunity. Uh, Tartun tilaisuuteen ja nyt kerron teille, että varapuheenjohtaja Mogherinin täytyy lähteä siitä syystä, että tänään komissio pitää kokouksen. Mutta hyvä, että häneltä löytyy aikaa tulla paikalle täksikin aikaa. Nyt pyytäisin, että Sveitsin EU-suurlähettiläs herra Mori pitää puheenvuoron hyvä varapuhemies, hyvä valtiosihteerit, hyvät jäsenet, hyvät osallistujat, naiset ja herrat, eri valtioiden edustajat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat. Minä puhun Raua Berisvilin puolesta. Hän on valtiosihteeri mutta ei valitettavasti päässyt paikalle tänään. Victor Hugo on todennut, että ihmiselämän loukkaamattomuus on oikeuksien oikeus. Sata vuotta sen jälkeen, kun universaali ihmisoikeuksien julistus artiklassaan kolme totesi, että jokaisella yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja turvaan on jotakin, minkä kuulimme sata vuotta sitten. Olemme tänään kokeutunut tänne puolustaaksemme kaikkien ihmisten oikeutta elämään. Sveitsi vastustaa kategorisesti kaikkialla maailmassa kaikissa tilanteissa kolman rangaistusta. Kolman rangaistuksen maailmanlaajuinen kieltäminen ja ihmisoikeuksien puolustaminen on meidän ulkopolitiikkamme prioriteetteja. Emme ole yksin tässä työssä, näette sen lähestulkoon 80 prosenttia maailman maista on liittynyt ihmiselämää suojelevaan yleissopimukseen. Tämä myönteinen kehityskulku on jotakin, mikä on johtanut kuolemanrangaistuksen kieltämiseen. 103 valtiota on kieltänyt sen kaikissa yhteyksissä ja 170 ei sitä enää toimeenpane tai ei ole niin tehnyt 10 vuoteen. Tämä yleinen kehityskulku on jotakin, mistä olemme iloisia ja me tuemme sen jatkumista. Geneve, kansainvälinen kaupunki, on ihmisoikeuksien pääkaupunki ja sijaitsee Sveitsissä, kuten tiedätte. Ja me olemme tästä syystä erittäin vakuuttuneita siitä, että kolmarangaistus ei ole oikea tapa ratkaista asioita olemme vuonna 2017 nähneet ähm, ähm kuolemanrangaistukseen tuomittujen taidetta. Nämä olivat hyvin koskettavia, satuttavia kuvia ja äh, kuudennen maailmanlaajuisen konferenssin aikana yksi näistä taiteilijoista oli ollut 20 vuotta vankilassa rikoksesta, jota hän ei ollut tehnyt. On hienoa, että hänkin on täällä kanssamme tänään. Kuolemanrangaistus rikkoo siis myöskin kaikkein perustavimpia ihmisoikeuksia, kun teloitusta joudutaan odottelemaan. Tämä tapahtuu eristäytyneisyydessä, mikä on psykologista kidutusta vangitulle. Seitsemännen maailmanlaajuisen konferenssin yhteydessä Sveitsi vetoaa kaikkiin maihin, jotta ne pyrkisivät kasvattamaan tietoisuutta väestössä keskuudessa kaikkialla maailmalla, erityisesti nuorten parissa. Te, jotka olette täällä tänään mukana ja ne, jotka taustalle vaikuttavat työssä ja ne, jotka eivät vielä ole tulleet mukaan, kaikki meidän pitäisi toimia niin, että kuolemanrangaistus ei ole mikään oikeudellinen äh, ratkaisu. Vuodesta 2017 asti Sveitsi on soveltanut toimintasuunnitelmansa universaalin kuolemanrangaistuksen kiellon puolesta. Meillä on kolme tavoitetta, joihin pyrimme tämän vuoden loppuun mennessä se, että meillä olisi enemmän kuolemanrangaistusta vastustavia maita maailmassa kuin nykyisin. Malesia on tästä rohkaiseva esimerkki ja malli maailmanlaajuisesti. Toinen tavoitteemme on se, että meillä olisi vähemmän ihmisiä, vähemmän ihmisiä, jotka tolletetaan ja vähemmän maita, jotka toimeenpanevat kuoleman rangaistuksia. Asia Bibin vapauttaminen kuukausi sitten, hänet hän Pakistanissa tuomittiin pilkasta, on positiivinen merkki kehityksestä. Kolmas tavoite on se, että kansainvälisiä minimivaatimuksia kunnioittaisiin paremmin tämä esimerkkinä Iranin päätös vuonna 2018 tammikuussa vähentää kuolemanrangaistusten määrää. On esimerkki tästä. Me olemme pyrkineet vetoamaan suoraan niihin maihin, joita asia koskee diplomatian kanavien kautta. Ja me olemme myöskin pyrkineet ryhtymään kansainvälisiin aloitteisiin, jotka pyrkivät tukemaan ihmisoikeuksia. Ja toimimme tässä kansalaisyhteiskunnan ja muiden kansainvälisten kumppaneidemme kanssa yhteistyötä. Meidän pitäisi tehdä yhteistyötä. Meidän täytyy käynnistää yhteisiä aloitteita. Hyvä näistä että tällä vuosisadalla ei ole paikkaa kuoleman rangaistukselle, totesi entinen YK pääsihteeri Ban Ki-moon. Me jaamme tämän mielipiteen. Me pyrimme siihen, että kuolemanrangaistuksesta luovutaan siellä, missä sitä vielä toimeen pannaan. Tässä yhteydessä haluaisin erityisesti kiittää henkilöitä, jotka ovat nyt paikalla. Emme koskaan toista tätä liikaa. Kaikilla ihmisillä on oikeus elämään, oikeus ihmisarvoiseen elämään. Toivotan teille paljon inspiraatiota tulevien kolmen päivän töihin. Ja ajatellessani herra Oletushanin maalauksen vaikuttavuutta, voin vakuuttaa teille, että Sveitsi jatkaa työtään kolmarangaistuksen kieltämisen alalla. Toivotan teille hedelmällistä työtä. Kiitoksia. Now, eh, Audun Halvorsen. Ja nyt Audun Halvorsen, joka on Norjan kuningaskunnan ulkoministeriön valtiosihteeri. Olkaa hyvä. Kiitos varapuhemies, suurlähettiläät, hyvät näistä ja herrat. Vuonna 2016 Norja ylpeänä oli järjesti kuudennen maailmankongressin kuolemanrangaistusta vastaan. Yli tuhat osallistujaa Oslossa. Uskon, että täällä on enemmän osallistujia. Monet teistä osallistuitte ja autoitte meitä vaikuttamaan, että Oslon kongressi aiheutti konkreettisia muutoksia politiikoissa ja käytännöissä. Oslon jälkeen on nähty positiivisia kehityskulkuja monissa maissa, kuten Kambia, Burkina Faso ja Malesia. Olette osoittaneet, mikä on mahdollista, jos poliittista tahtoa ja vahvaa johtajuutta on. Ensimmäinen alueellinen afrikkalainen kongressi kuolemanrangaistusta vastaan pidettiin Abidjanissa viime vuonna oli tärkeä askel. Norja tyytyväisenä oli kumppanina mukana tilaisuudessa. Se osoitti, että rakentavat keskustelevat eteenpäin ja ennen kaikkea siellä osoitettiin se, että nuoria seuraava kuolemanrangaistusten kiltiä sukupolvi oli vahvasti mukana. Seuraava tärkeä askel otettiin joulukuussa 2018, kun YKssa päätettiin päätöslauselmasta kuolemanrangaistusmaratoriosta ennätysenemmistöllä 121 puolesta. Ydinryhmän jäsenen Norja haluaa kiittää kaikkia valtiota tuesta äänestys on konkreettinen merkki siitä, että maailmanlaajuisesti kehityssuunta on kuolemanrangaistuksesta pois. Kuitenkin suuri teloajatusten määrä useissa maissa on myös huolenaihe. Kuolemarangaistus on edelleen maailmanlaajuinen ongelma, joka ei rajoitu tiettyihin alueisiin, perinteisiin, kulttuureihin tai uskontoihin. Kaikki kuolemanrangaistukset, teloitukset ovat liikaa. Nori vastustaa kaikkea kuolemanrangaistuksen käyttöä. Tämä on periaatekysymys meille. Kuitenkin aikoinaan se oli osa meidän rikoslakiamme myös. Viimeisin teroitus oli vuonna 1948 ja 79 jälkeen. Kuolemarangaistus on poistettu kaikista rikoksista. Nyt kohta 93 eh, perustuslaissa toteaa siteraus. Kaikilla ihmisillä on oikeus elämään, ketään ei voida tuomita kuolemaan. Siteraus loppuu. Hyvät näistä herrat, valtioilla on velvoite valmistaa hyvinvointi ja turvallisuus kaikille kansalaisille rikoseikoisjärjestelmä pitäisi varmistaa, että rikosten tekijät joutuvat vastuuseen. Mutta perustavanlaatuisena periaatteena pitäisi olla myös sosiaalinen kuntouttaminen ja palauttaminen yhteiskuntaan. Kuolemanrangaistus tekee tästä mahdotonta. Se on ehdoton, peruuttamaton ja kumoamaton. Tarvitsemme enemmän tietoa ja valistusta köyhyyden, syrjinnän, eriarvoisen kohtelun ja kuolemanrangaistuksen välillä on osoitettu, että tuota, kuolemanrangaistusta sovelletaan epäsuhtaisesti vähemmistöjen edustajia vastaan. Jopa 2019 ihmisiä voidaan koulutettu olemaan vain sen vuoksi, että he rakastavat. Sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto, etnisyys, yhteiskunnallinen asema, ne ei pitäisi koskaan määrittää, kuka pidätetään, todetaan syylliseksi tai että olisi vaarassa saada rangaistuksen vakava järjestäytynyt rikollisuus on haaste, joka on kaikissa maissa sama. Tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä sen torjumiseksi ja tarvitsemme pelotteita, mutta kuolemanrangaistuksen ei pitäisi olla osa ratkaisua. Kuolemanrangaistus ei ole siis, että rikoksia olisi vähemmän eikä ole selkeää näyttöä sen pelotevaikutuksesta. Meidän pitäisi käyttää tätä maailmankongressia keskusteluun vaihtoehdoista. Haluan kiittää järjestäjiä Belgiaa ja EUta ja konferenssin järjestäjiä, ECPM, kansalaisjärjestöä ja World Coalition Against the Death Penalty järjestöä. Haluan myös äh, antaa tunnustusta todistajille, jotka ovat täällä paikalla. Kiitos, että kerrotte kokemuksesta. Maailmankongressi on paikka, jossa sekä kuolemanrikostukset säilyttäneet ja poistavat voivat käydä rakentavaa keskustelua jossa valtiot, YK ja alueelliset organisaatiot voivat yhdistää voimansa. Meidän täytyy äh, tehdä parhaamme täällä Brysselissä jatkaa tätä otollista hetkeä, joka luotiin Oslossa ja Nyökissä ja myöskin Abidjanissa. Tavoitteena pitäisi ottaa konkreettisia askeleita kolmarangastuksen poistamista kohti. Kiitos. Uh, thank you very much indeed. Uh. Kiitos todellakin paljon valtiosihteeri ja nyt minulla on ilo kutsua lisää vieraita tänne puhujakorokkeelle. ECPn pääjohtaja äh, herra Hasan tietysti ensimmäisenä ja myöskin ECPM-johtokunnan jäsen. Ja Kete voisi tulla tänne ylös. Quelle joie, quelle joie d'être ici. Mikä ilo, mikä ilo olla täällä teidän kanssanne tänään. Mikä onni nähdä näin monia ystävällisiä kasvoja kuolemanrangaistuksen vastustajia. Ja mikä tahto nähdä paikalla myöskin henkilöitä maista, joissa kuolemarangaistusta käytetään. Henkilöt, jotka ovat tulleet paikan päälle keskustelemaan meidän kanssamme, on ilo ja kunnia ottaa teidät kaikki vastaan tänään. Tämä on todellakin ilo ja onni. Haluaisin aivan aluksi kiittää tämän konferenssin järjestäjiä ja kumppaneitamme, joita ilman kaikki ei olisi ollut mahdollista. Haluaisin kiittää Palvelen Telitsaa, Euroopan parlamentin varapuhemiestä. Hän meidät ottaa vastaan täällä Euroopan parlamentin täysistuntosalissa ja korkea edustaja Frederica Mogherinia, komission varapuheenjohtajaa. Haluaisin häntä kiittää Euroopan komission tuesta. Haluaisin kiittää myöskin Didier Rendersia, Belgian ulkoministeriä, tästä vastaanotosta. Kiitoksia Odun Halvorsenia Norjan kuningaskunnan tuesta. Ja kiitoksia Sveitsin suurlähettilälle, joka edustaa, kuten totesitte, Sveitsiä ihmisoikeuksien maata. Kiitoksia kaikille osallistujille ja erityisesti maailmanlaajuiselle koalitiolle. Hyvät äh, maailmanlaajuisen koalition edustajat, äh, te edustatte sitä, mitä tässä maailmassa on kaikkein parasta, nimittäin ihmisarvon ja inhimillisyyden puolesta sitoutumista. Haluaisin muistuttaa tästä, sillä ilman teitä, teitä, tämän konferenssin järjestäjiä ja teidän tiimejänne emme voisi täällä kaikki olla tänään yhdessä. Mutta tämä kiitos on teille kaikille jotka olette täällä tänään läsnä, hyvät kuolemanrangaistuksen vastustajat. Haluan osoittaa sanani teille kaikille. Minulla on kunnia juhlallisesti ilmoittaa maailmanlaajuisesta kuolemanrangaistuksen kieltämisestä ja siitä, että maailman vihdoin kuolemanrangaistuksesta vapaa. Näin YK pääsihteeri tulee muutaman vuoden päästä sanomaan. Voin vakuuttaa sen teille. Meidän täytyy uskoa tähän nyt. Jos teillä on epäilyksiä, riittää nähdä, kuinka vahva vaikutus meidän läsnäolomme tänään on kaikkiin täällä Euroopan parlamentin täysistuntosalissa. Sali on täynnä päätöksentekijöitä, poliitikkoja, parlamenttien jäseniä, diplomaatteja, jotka tekevät töitä kuolemanrangaistuksen poistamisen eteen, jotka muuttavat asioita. Jos epäilette tätä, riittää katsoa, kuinka pitkä tiemme on ollut. Victor Hugo teot ja sanat teoksessaan totesi, mehän emme voi keskustella kuolemanrangaistuksesta mainitsematta Victor Hugota, totesi 1700-luku ja tämä on osa sen kunniaa, kielsi kidutuksen. 1800-luku hän ennusti tulee kieltämään kuolemanrangaistuksen. Lopultakin 1800-luku kielsikin orjuuden. 1900-luku oli sukupuolten tasa-arvon vuosisata. Nyt on siis tullut aika että tämä vuosisata olisi universaalin kuolemanrangaistuksen kiellon vuosisata. Jos te epäilette tätä, riittää nähdä, mikä on valtioiden tuki, kun YK yleiskokouksessa äänestettiin kuolemanrangaistuksen jäädyttämisen puolesta. Kolme neljäsosaa jäsenmaista tuki tätä päätöslauslomaa. Taistelumme on oikeudenmukainen. Erät sanovat päinvastoin, he viittaavat määräysvaltaan, oikeutettuun kostoon, julkiseen mielipiteeseen, siihen, joka ei muka koskaan olisi valmis muutokseen. Ja he sanovat, että väkivaltaan tulee vastata väkivallalla. Haluaisin erityisesti osoittaa sanani näille henkilöille, niille teistä, jotka eivät ole vakuuttuneita – meidän tavoitteemme oikeudenmukaisuudesta. Erittäin monet edustajat täällä, erittäin monet mukana olevat kuoleman rangaistusta edustavien maiden edustajat, te teette tästä konferenssista mielenkiintoisen mielipiteiden vaihdon. Pyydän, että keskustelette kanssamme tulevina päivinä. Pyydän, että olette meihin yhteyksissä. Me olemme valmiita käymään vuoropuhelua jotta pääsisimme eteenpäin kohti kuolemanrangaistuksen kieltämistä. Eräät äh, esimerkiksi jakavat äh, sellaisen kuvitelman, ettei kuolemanrangaistuksesta voida luopua, koska julkinen mielipide on sitä vastaan. Haluaisin tässä yhteydessä viitata äh, kenraali de Gaullein sanoihin, joka sotamuistelmissaan sanoi, että kaikki on jossain vaiheessa mahdollista Jopa se, että kunniallinen ja rehellinen teko lopultakin olisi poliittisesti hyödyllinen. Ajatelkaa sitä, minkälainen poliittinen hyöty kuolemanrangaistuksesta luopumisella on. Tämä on rehellinen, oikea teko. Yksikään maa ei ole koskaan ottanut askelta taaksepäin sen jälkeen, kun kuolemanrangaistus on lailla kielletty. Julkinen mielipide seuraa olipa maa sitten mikä tahansa, oli manner mikä tahansa. Nyt kyseessä on se, että me emme saa tehdä kuolemanrangaistuksesta välinettä. Se ei ole rikollisuutta ehkäisevä väline. Te tiedätte tämän, tutkimukset ovat tämän osoittaneet ja monet ovat sen todenneet ennen minuakin. Tästä huolimatta, kuvitelmista huolimatta, kuolemanrangaistus on valtion kansalaisiaan vastaan harjoittamaa väkivaltaa, josta voi tulla vallan väärinkäytön väline. Kuolemarangaistus ei kuulu mihinkään kulttuuriin erottamattomasti. Eurooppa, kuten kaikki tietävät, on ajanut siitä luopumista, mutta se oli pitkän aikaa kuolemanrangaistuksen sykkivä verinen sydän. Ranskan giljotiinit, englantilaisten pyövelin kirvessä. Tämä liike alkoi aivan muilla mantereilla. Kiina, joka nyt on ensimmäinen kuolemanrangaistus soveltava maa maailmassa, kiesi kuolemanrangaistuksen jo Tang-dynastian aikana 600-900-luvulla ennen ajanlaskumme alkoa, tai Japani, joka täysin kielsi kuolemanrangaistuksen heidän kauden aikana. Ajat ovat muuttuneet mutta emme voi sanoa, etteikö tämä olisi nyt mahdollista. Latinalainen Amerikka oli ensimmäinen manner, joka käsitteli asiaa Michiganin osavaltio Yhdysvalloissa 1846 kielsi jo kuolemanrangaistuksen, kuten näette tulevalla videolla. Me olemme myöskin osoittaneet tämän valmistelevassa kongressissa Abidjanissa viime vuoden huhtikuussa – Olemme osoittaneet, että kuolemanrangaistus eri Afrikan valtioissa on itse asiassa jotakin, jonka siirtomaa vallat usein materiaalille toivat. Sen kieltäminen ja anteeksianto ovat paljon lähempänä mantereen omia perinteitä. Haluaisin myöskin osoittaa sanani poliittisille päätöksentekijöille niissä maissa, jotka ottavat, ovat ottaneet käyttöön kuolemanrangaistuksen osalta moratorion. Tämä tilanne ei voi tyydyttää meitä. Moratorio ei voi olla kuin yksi askel tiellä eteenpäin kuolemanrangaistuksen täydellisen kiellon tielle. Tässä kyseessä on se, että pysähdymme keskelle jokea, emmekä halua edetä. Näin tuomitsemme kuolemanrangaistukseen tuomitut kiduttavaan odotteluun. Tämä on psykologista kidutusta sekä kuolemanrangaistuksen tuomitulle että hänen perheelleen. Teidän voimanne on se, että voitte puhua kaikesta tästä ja paljon enemmästäkin tuoda näkyväksi kuolemanrangaistuksen kieltämisen. Haluaisin vedota kansalaisyhteiskuntaan. Te olette sykkivä sydän. Te ihmisoikeuksien puolustavat, puolustajat, aktivistit, niiden puolesta taistelevat henkilöt. Lopultakin meidän taistelumme ytimessä on se energia, jolla me puolustamme universaalia ihmisarvoa. Puolustamme sitä, kuinka tärkeää on luopua kuolemanrangaistuksista. Eräille ihmisenkin ehkä ole minkään arvoinen, mutta meille mikään, mikään ei mikään ole ihmiselämän hintaista. Kiitoksia. abolitionniste. Hyvät kuolemanrangaistusta vastustavat ystävät, arvoisat osallistujat, rakkaat naiset ja herrat, ette voi kuvitella kuinka tyytyväinen olen siihen, että näin, näin monia ministereitä, parlamenttien jäseniä, diplomaatteja, päätöksentekijöitä, vaikutusvaltaisia naisia ja miehiä, jotka ovat vakuuttuneita siitä, että haluavat äh, vaikuttaa kuolemanrangaistuksen kieltämiseen, jotka ovat sitoutuneet siihen, että maailmankarttamme pitäisi olla tulevaisuudessa täysin, täysin sininen. Meitä on yhä enemmän ja enemmän, jotka liitymme kuolemanrangaistuksen vastustajien riveihin ja jotka ottavat asian omakseen, tapaavat äh, säännöllisesti kuolemanrangaistuksen vastaisissa konferensseissa – maailman Luonnollisesti tiemme eteenpäin on yhä hyvin pitkä. Vain noin viikko sitten 20. Äh, päivä helmikuuta yhdeksän nuorta miestä, jotka kertoivat, että heitä on kidutettu äh, kuulustelun aikana. Teloitettiin aikaisin aamulla Egyptissä, vaikka vetoomus äh, heidän puolestaan oli vielä käsittelyssä Egyptin korkeimmassa oikeudessa. Te näette, kuinka pitkä tiemme on, mutta en epäröi sanoa, että jonakin päivänä tulee hetki, jona emme enää tarvitsemme tätä konferenssia ja jona voimme purkaa ryhmämme, sillä konferenssikonferenssista vuosi vuodelta teidän työnne ansiosta me saamme tuloksia aikaan vuosi vuodelta konferenssi konferenssilta ministerit ja valtiot julistavat, että kuolemanrangaistus on kielletty heidän maissaan, enkä epäile, että jonakin vuonna tämä konferenssi voi tuollaisia ilmoituksia altaa. Se on näiden maailmanlaajuisten konferenssien tarkoitus. Tarkoituksena on se, että valtiot tulevat suuren ääneen julistamaan kaikille – että kuolemanrangaistus on pöyristyttävä rikos ja että ne eivät enää salli sitä, että ihminen surmataan ja kutsutaan tätä oikeudeksi, sillä tällainen ei ole oikeutta. Te, jotka täällä olette paikalla, olette jo vakuuttuneita. Nyt tehtävämme on vakuuttaa muut vielä vastustavat ja tämän eteen konferenssimme ovat aina onnistuneet innovoimaan. Me olemme luoneet parlamentaarisia kolmarangaistuksen vastaisia verkostoja. Me olemme myöskin käyttäneet kansallisia instituutteja ja me olemme onnistuneet saamaan myöskin yksityisen sektorin mukaan työhömme. Se voi olla valtava voima kuolemanrangaistuksen vastaisessa työssä. Me olemme jo nähneet, että esimerkiksi lääke yritykset eivät suostu toimittamaan kuolemanrangaistuksessa käytettyjä lääkeaineita amerikkalaisille ja että yritykset ovat sitoutuneet olemaan investoimatta kuolemanrangaistukseen liittyviin tahoihin. Näin jokainen nainen, mies, yritys, ministeri, parlamentin jäsen, diplomaatti, journalisti, asianajaja voi toimia ja olla mukana vaikuttamassa asiaan. Jokainen voi kantaa oman osansa. Näin pisara pisaralta sammutamme tulipalon. Tämä on erittäin tärkeää, sillä kuolemanrangaistukseen tuomittujen tilanne on vaikea. He odottavat äh, miehet ja naiset äh, vankiselleissään seuraten hirvittävää kellon etenemistä, joka vääjäämättä vie heidät kohti heidän kuolemansa jo päätettyä hetkeä. Me emme voi hylätä näitä miehiä ja naisia hirvittävään odotukseen, viimeisen aterian, viimeisen savukkeen odotukseen, ehkä kaikkein onnellisimmille – meillä on aivan uskomattomia miehiä ja naisia, jotka ovat kuolemanrangaistuksen kieltämisen ääni. Nämä todistajat, teillä tulee olemaan mahdollisuus kuulla heitä. Meillä on monia kuolemanrangaistuksessa selvinneitä henkilöitä, jotka tuntevat aivan omassa nahoissaan sen, kuinka tarpeen tämä konferenssi on, kuinka tarpeen on olla jatkuva voima työssämme toivotan teille kaikille sitä, että me voisimme kaikki pisara pisaralta olla vaikuttamassa siihen, että kuolemanrangaistus kiellettäisiin maailmanlaajuisesti. Kiitoksia. Thank you very much indeed, uh, ladies and gentlemen. Kiitos paljon, hyvät naiset ja herrat. Nyt hänen pyhytensä Paavi Franciscus puhuu meille lyhyessä videoviestissä. Saludo a los... Tervehtin seitsemännen maailmanlaajuisen kuolemantumien vastaisen konferenssin järjestäjiä ja osallistujia, jota pidetään Brysselissä. Ihmiselämä on lahja, jonka me olemme saaneet. Se on tärkein ja ensisijaisesti se on myöskin kaikkien muiden lahjojen, kaikkien muiden oikeuksien lähde ja siksi sitä täytyy suojella. Uskovaisille ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, mutta sekä uskovaisille että niille, jotka eivät ole uskovaisia, jokainen elämä on jotakin, jonka arvokkuutta on suojeltava poikkeuksetta. Kuolemantuomio merkitsee siis syvää loukkausta oikeuteen elämään, joka on jokaisella ihmisellä. Varmastikin yhteiskunnilla ja ihmisten yhteisöllä on, niin on täytynyt sit ottaa etäisyyttä rikoksiin, joita usein jotka ovat hyvin vakavia ja jotka kohdistuvat ihmisten turvallisuuteen, mutta yhtä varmaa on kuitenkin se, että on olemassa myöskin muita mahdollisuuksia – joita voidaan sovittaa syntyneet vahingot. Ja on järjestelmiä, joilla, joilla voidaan suojella yhteiskuntia pahalta, jota aiheuttavat yksittäiset henkilöt aika ajoin. Koskaan ei voida luopua siitä, joku ihminen, joka on tehnyt jonkin rikkomuksen, voisi myöskin saada mahdollisuutta katua. Tässä syystä on viesteinen myönteinen merkki se, että yhä useampi maa on asettunut tukemaan elämää eikä enää käytä kuolematuomiota tai on poistanut sen kokonaisuudessaan rikoslainsäädännöstä. Kirkko on aina puolustanut elämää ja sen näkemys kuolemantuomiosta on tullut kypsemmäksi. Tästä syystä olen pyytänyt, että katolisen kirkon katekismuksesta muutettaisiin, katekismuksessa muutettaisiin tätä kohtaa pitkän aikaa katsottiin, että kuolemantuomio oli sopiva vastaus joihinkin rikoksiin, jotka olivat vakavia, ja sitten se oli myöskin mahdollisuus suojella yhteistä hyvää. Kuitenkin ihmisten arvokkuus ei katoa, vaikka he tekevätkin kaikkein pahimman kaikista rikoksista. Keneltäkään ei voida viedä oikeutta, keneltäkään ei voida viedä elämää, eikä voida riistää mahdollisuutta uudestaan syleillä sitä yhteisöä, jota hän on vahingoittanut ja jonka hän on saanut kärsimään. Kolman tuomion poistamisen tavoitte maailmanlaajuisesti on selkeä vakuutus siitä, että noudatetaan periaatetta, jonka vain ihmisarvo on tärkeä ja että, on, että ihmiskunta pystyy kohtaamaan rikoksen – ja pystyy torjumaan pahan, kuitenkin tarjota saman aikaan tuomiolle mahdollisuuden tehdä korvaa, korja, korjata sen vahingonkaan tehnyt, miettiä tekojaan ja myöskin muuttaa elämäänsä, ainakin sisäisesti. Minä olen teidän seurannanne rukouksessa ja rohkaisen teitä työhönne ja keskusteluihinne, samoin kuin myöskin niitä, jotka ovat hallitsevia ja jotka antavat vastuuta omissa maissaan niin, että ottaisivat tarvittavat askeleet, joiden kautta voitaisiin lopullisesti poistaa kuolemantuomio. Meidän käsissämme on tunnustaa, että jokaisella ihmisellä on oma arvonsa ja me voimme tehdä työtä, jotta enää tuhota ihmiselämiä, vaan että voitetaan heidät koko yhteiskunnan hyväksi. Monet kiitokset. <coughs> Ministers, uh, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, hyvät ministerit. Tämän avajaisosuuden kongressissa päättäisin henkilökohtaiseen huomioon. Olen usein puheenjohtajana mm, täysistunnossa, tässä täysistuntosalissa Euroopan parlamentissa, mutta täysistuntoon saliin kun tulin tänään, niin oli ihan toisenlainen erilainen tunne sanon näin parlamentin jäsenenä, mutta <clears throat> siinä oli jotain vahvempaa. Joku oli täällä läsnä. Jokin oli täällä läsnä. ja tämä tunne on vain vahvistunut näiden avajaispuheiden, avauspuheiden aikana ja niin myöskin mitä näimme tuosta äh, kolmarangaista poistumiskartasta. Nämä kaikki viime vuosikymmeninä teloitetut, ne, jotka telotettiin tietyn rikoksen jälkeen, mutta myöskin ne, jotka itse asiassa murhattiin, tapettiin, olivat esimerkiksi eri vähemmistöjen edustajia. Jotenkin tunsin, että muistot ja tunteet, joita meillä on, on pyhitetty heille kaikille tämän kongressin avajaisuuden aikana, joten vielä kerran arvostan kovasti, että olette tulleet paikalle. Toivotan teille kaikkea hyvää kongressiin, mielenkiintoisia keskusteluja kongressin aikana. Olen varma, että siinä mitä teemme on järkeä. Minua rohkaisin myös kovasti eh, pääjohtajan energia, tämä energisyys ja tunteenomaisuus ovat tietysti osa sääntelykehyksiäkin ja ponnistuksia, joita me teemme ja jota tarvitaan. Kiitos vielä kerran ja kaikkea hyvää kongressiin. Nyt meillä on sitten ryhmäkuva tämän puheenjohtajakorokkeen edessä.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 Thank you to the Vice President of European Parliament, Pavel Telitska. Kiitos varapuhemies Telitskalle voimakkaasta puheesta. Kiitos, että olitte puheenjohtajana tässä ensimmäisessä osuudessa avajaisseremoniassa. Kiitos ministereille, kiitos Euroopan parlamentin jäsenille, arvoisat vieraat. Haluaisin nyt pyytää teitä istuutumaan. Nimeni on Margarita Sforza ja minulla on ilo esitellä toinen osuus avajaisseremoniassa. Lehdistötilaisuus alkaa hetken päästä, mutta meidän ohjelmamme jatkuu. Ensinnäkin sanoisin, että on hieno nähdä, että täysistuntosali on näin täynnä. Teitä on niin paljon tänään. Jotkut teistä joudutte seuraamaan suoratoistona lähetystä toisessa salissa. Yli 1500 ihmistä täällä paikalla tänään Euroopan parlamentissa. Kiitos osallistumisesta. Seuraava vieraamme on sitten taiteilija. Vanessa Place on amerikkalainen rikosoikeudenalan puolustusasianajaja ja kirjailija. Häntä pidetään laajalti yhtenä johtavana nykyrunoilijana. Tänään hän kertoo meille Clayton Lockettin tarinan. Lockett teloitettiin vuonna 2014 Oklahomassa, mutta jotain meni pieleen. Kauhea tarina, jossa on ripaus huumoria Voitte lukea myöskin asiakirjoistanne käännetyn runon, joten katsokaapa sitä. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin pyytää puhujakorokkeelle Vanessa Placein, joka esittelee tänään eh, teoksen Tunneroitu teloitus eh, Euroopan parlamentin täysistuntosalin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 voimakkaasta ja vangitsevasta runostasi. Kuten korkeudustaja alussa sanoi, moratoriopäätöslauselma on esitetty YKssa kumppanuudessa muiden maiden kanssa yleiskokouksessa YKssa. Niitä on tehty vuoden 2007 ja nyt pääsihteeri Antonio Guterres kertoo meille kasvavasta yhteisymmärryksestä moratoriosta jäsenvaltioiden kesken YKssa. Päätöslauselmassa vaaditaan yleismaailmallista keskeyttämistä, ei siis poistamista kuolemanrangaistukselle. I'm pleased to greet this World Congress. The death penalty... On ilo terveistä kongressia kuolemantuomio ei kuulu 2000-luvulle, on vastaansa 2000 Tässä olen ylpeä siitä, että oma maani oli ensimmäisiä, jotka poistivat kuolemantuomion jo 150 vuotta sitten. Viime joulukuussa YK on yleisistunnon päätösasemassa 121 maata tuki päätösasemaa kuolemantuomion toteuttamisen keskeyttämiseksi. Tämä on edistystä, mutta ei kuitenkaan riittävää. Käytäntöä edelleen sovelletaan huolimatta siitä, että se on julma, huolimatta siitä, että se on rikos ja huolimatta siitä, että viattomia ihmisiä on surmattu ja tullaan edelleen surmaamaan. YKn pääsihteeri ja jäsenvaltioiden enemmistö ja kansalaisyhteiskunta tulevat yhdessä toimimaan sen puolesta edelleen, että poistetaan kuolemantuomio. Me voimme yhdessä saada muutoksen aikaan. Tässä hengessä minä toivotan teille hedelmällisiä keskusteluja ja odotan ilolla yhteistyötä teidän kanssanne tämän asian edistämiseksi. 121 maata tuki YK päätöslauselmaa, jossa vaaditaan moratoriota. Vaikuttava tulos, kun ajatellaan siitä, mistä lähdettiin liikkeelle. Se on tulos, joka osoittaa jälleen kerran, miten paljon poliittisella sitoumuksella voidaan saada aikaa. Nyt haluaisin pyytää puhujakorokkeelle aiemman ihmisoikeuksien erityisvaltuutetun ja ICDP komission puheenjohtaja Navi Pillain. Kiitos, että tulitte tänne, Rova Pillain. Huomenta kaikille. On suuri kunnia puhua avajaisseremoniassa seitsemännessä maailmankongressissa kuolemanrangaistusta vastaan. Teen niin tänään kansainvälisen kuolemanrangaistusta vastustavan komission puheenjohtajana. ICDP. Haluaisin kiittää Euroopan parlamentin puhemiestä äh, Antonio Tajania seremonian järjestelyistä näin hienossa puitteissa. Euroopan unionia ja ulkoasioiden korkean edustaja, äh, arvoisa Rova Mogherini, varapääministeri ja ulkoministeri, arvoisa Didier Reinders ja Belgian hallitus saavat myös kiitoksen siitä, että ne ovat lähteneet Euroopan parlamentin kanssa tukemaan yhdessä maailmankongressia Brysselissä. Myös järjestelyssä on mukana kansalaisjärjestö ECPM. On hyvä tietää, että ihan alkuun, että meillä on ministereitä ja tärkeitä henkilöitä maista, joissa edelleen on kuulemarangaistus säilytetty ja jotka osallistuvat tähän seremoniaan. Milloin on uuri ilo huomata, että Belgia ja muut äh, tukevat maat, mukaan lukien Sveitsi, Norja, Australia ja Espanja, ovat olleet hyvin aktiivisia jäsenvaltioita ICDPn tukiryhmässä. Eilen olin puheenjohtajana oheistapahtumassa täällä Egmont Palatsissa. Siellä oli myöskin muita ICDPn komission jäseniä. Puhuimme siitä, miten valtiot luopuvat kuolemanrangaistuksesta ja mitä voimme oppia näistä kokemuksista. Koska usein tulee esille kysymys ICDPn komission jäsenten kanssa, että mistä aloittaisimme tiellä poistamiseen. Se ei ole helppo tie, kaikissa maissa siinä on kestänyt aika ja ICDPssä me uskomme, että poliittinen johtajuus on tärkeä tekijä poistamisessa. Esimerkiksi Mongoliassa. Aiempi presidentti Elbek Dorj, joka on ICDPn komission jäsen, mukana täällä, hän johti maansa kuolemanrangaistuksen poistamisen tielle – Ja miten hän sen teki ensin? Hän teki kansainvälisen sitoumuksen maassaan, eh, liityttiin ja ratifioitiin KP-sopimuksen toinen vaihtoehtoinen pöytäkirja ja sitten jatkotoimena poistettiin kolmannen kolmannenkasvatusta koskevat säännökset hänen maansa kotimaan lainsäädännöstä niin, että hänen maansa luopui kuolemanrangaistuksesta vuonna 2017. Tietysti Kaikilla meillä on vastuu seurata, että Mongoliassa ja muissa maissa ei myöskään lähdetä takaisin kuolemanrangaistuksen tielle. Ja sekin on toinen asia, että miten valvomme sitä, ettei kuolemanrangaistus oteta uudelleen käyttöön. Olen kovin iloinen, että ICDP-komission jäsen aiempi Ranskan ulkoministeri Robert Badinter on toinen hyvä esimerkki johtajasta, joka omassa maassaan johti kuolemanrangaistuksen poistamista Ranskassa. On muita toimijoita, jotka ovat olleet tärkeässä osassa omissa maissaan poistamisessa, esimerkiksi maassani Etelä-Afrikassa. Perustuslakituomioistuimen ikimuistoinen tuomio aloitti tuon kuolemanrangaistuksesta poistamisen. Tämä on toinen tie, jossa presidentti Mandela – mieluummin kuin että olisi pidetty kansanäänestys, kun apartheidista oli päästy eroon tunteutunut valolla. Hän antoi oikeuslaitoksen osan siis perustuslakituomioistuimen päättää. Mielenkiintoista myöskin Kuotamalan perustuslakituomioistuin on ollut tärkeässä osassa äskettäin. Marraskuun 2017 tuomiolle, joka itse asiassa on johtanut siihen, että kuolemanrangaistus on poistettu yleisestä rikoksesta tässä maassa tavaramaista rikokset. Ja jostakin maissa, kuten Ruanda, Haiti, Kambutsa, Itä, Timor, eh, kansanmurhat ja sisällissodat ovat johtaneet valtavien ihmisenkin menetyksiin ja jotka ovat järkyttäneet maailmaa, ovat kuitenkin johtaneet kolmarangaistuksen poistamisen sen jälkeen, kun kansainvälisesti asia on kiinnitetty huomiota. Joissakin tapauksissa on perustettu kansainvälisiä rikostuomioistuimia. Maailmankongressi pidetään ajankohtana, jolloin jäsenvaltioiden ponnistusten ansiosta kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja ihmisoikeusvaltuutetun toimisto YKssa, jossa olin valtuutettu kuuden vuoden ajan, niin meillä on nyt ennätysmäärä jäsenvaltioita 121, jotka äänestivät YK yleiskokouksen päätöslauselman puolesta, jossa vaaditaan yleismaailmallista kuolemanrangaistusten keskeyttämistä joulukuussa viime vuonna. Tämä on toinen tapa. Sanotaan kyllä YK on yleiskokouksessa moratoriolle. Samaan aikaan voimme nähdä kehityskulun poistamista kohti siellä mantereella, josta minä tulin Afrikassa. Sitä nähdään Euroopassa, valko poikkeuksena ja Amerikoissa. Ja poikkeuksena Yhdysvallat ja Karibian alue. Mutta muuten mantereet ovat pitkälti kuolemanrangaistuksettomia. Kuitenkin haasteitakin on. Aasiassa miljardit ihmiset asuvat valtioissa, joissa on kuolemanrangaistuksen vaara. Ja kun huomataan, että maat, jotka säilyttävät, kun huomataan, että maat, joissa kuolemanrangaistus on säilytetty, tuhannet ihmiset ovat saaneet kolmarangaistuksen näissä maissa. Nämä hallitukset uskovat, että kolmarangaistuksen säilyttämistä voidaan perustella, että sillä olisi pelotevaikutus. Tietysti he väittävät, että kyseiset rikokset ovat hyvin vakavia, mutta he eivät ole ymmärtäneet, että periaatteena pitäisi olla oikeudenmukaisuus sekä kosto. Olisi tekopyhää minulta, jos en tunnustaisi ja tuomitsisi Egyptin teloituksia. 15 ihmistä tässä kuussa yksin. Ja se on melkein iskut maailmankongressin kasvoille. Toivottavasti tätäkin asiaa käsitellään täällä. Monissa maissa mukaan lukien luopuneissa valtioissa uskotaan, että itsemääräämisoikeus on tärkeää päätöksistä, jotka liittyvät kuolemanrangaistukseen. Niin kuin näkyy siitä, että edelleen suverenisuuslauseke on otettu mukaan äskettäisen yleiskokouksen moratoriopäätöslauselmaan. Nämä ovat pyrkimyksiä päästä eroon ihmisoikeusnäkökulmasta kuolemanrangaistuksessa ja pitää sitä pelkästään rikosoikeudellisena asiana. Meillä on myös haaste niissä valtioissa, joissa on luovuttu, mutta harkitaan sen palauttamista. Eli täytyy kehittää uusia strategioita, lähestymistapoja, narratiiveja, laajentaa toimijoiden määrää varmistaaksemme, että otollinen hetki yleismaailmasta luopumista vastaan jatkuu. Kokemukseni mukaan ja muiden komissio, ICDP-komission jäsenten kokemuksen mukaan uskomme kovasti kuolemanrangaistuksesta luopumiseen, koska siinä rikotaan perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia oikeutta elämään ja myöskin, koska se on sattumanvarainen, se vaikuttaa syrjäytyneisiin yhteisöihin enemmän ja on aina mahdollisuus siihen, että syytön teloitetaan. Ja tämä täytyy huoma- myöskin, ja tässä täytyy huomioida se, että äh, kuolemanrangaistus on peruuttamaton. Se on se syy, minkä vuoksi liityin ICDP, jossa minulla on kunnia ollut puheenjohtajan vuodesta 2017, ja jossa olen vaikuttavien henkilöiden ryhmässä, jotka uskovat vahvasti kaikki kuolemanrangaistuksen poistamiseen. Ne ovat osoittaneet suurta sitoumusta ja rohkeutta kuolemanrangaistuksen poistamisessa omissa kotimaissaan tai kansainvälisillä foorumeilla. ICDP perustettiin sen vakaumuksen varaan, että kuolemanrangaistuksesta luopuminen voidaan saavuttaa vain yhteisin ponnistuksin, niin että siinä ovat mukana valtiot, kansalaisjärjestöt ja kansainväliset hallitusten järjestöt. Itse asiassa kaikki me. Tässä lähettymistavassa kokoontumiset, kuten maailmankongressi, ovat hyvin tärkeitä – kuolemanrangaistuksen luopumisliikkeelle, koska se tarjoaa foorumin eri toimijoille tavata, jotta voidaan yksilöidä kehityssuuntauksia, keskustella uusista strategioista ja ottaa mukaan uusia toimijoita. Joten me ICDP odotamme innolla keskusteluita niin, että voimme oppia teiltä ja teidän toimistanne. Toivotan kongressille kaikkea hyvää. Kiitos. Thank you for your remarks, Madam Pillay. Kiitos huomioista, Norava Pilai. Positiivinen kehityssuuntaus on todellakin Afrikassa luopumista kohti ja siitä piakkoin useiden vieraiden kanssa keskustelemme. Ja nyt haluaisin vaihtaa ranskan kieleen. Orateur. Seuraavan puhujan kunniaksi siirryn käyttämään ranskaa. Meillä on nyt Georges Naxe Fang, Louise Musifangon edustajana maailmanlaajuista frankofonian liitosta. Haluaisin muistuttaa siitä, että kolme neljäsosaa ranskankielisistä maista on luopunut kuoleman rangaistuksesta. Merci. Mesdames... Paljon kiitoksia, hyvät ähm, naiset herrat, hyvät ministerit, arvoisat ähm, suurlähettiläät, hyvät äh, arvohenkilöt. On todella ilo ja kunnia puhua teille Luigi Mushukamonon puolesta tänään Frankofonian edustajana täällä Brysselissä seitsemännen maailmanlaajuisen kuolemanrangaistuksen vastaisen konferenssin yhteydessä. Tässä hänen viestinsä. Aivan aluksi haluaisin ilmaista vilpittömimmät tervehdykseni isäntämaa Belgialle ja tämän seitsemännen maailmanlaajuisen konferenssin järjestäjille. Haluaisin kiittää niitä henkilöitä, jotka ovat halunneet osallistua tähän tapahtumaan ja tällä tavoin tukea tavoitettamme. Meidän yhteinen sitoumuksemme kuolemanrangaistuksesta luopumisen puolesta pohjaa ennen kaikkea vakaumukseemme siitä, että oikeuselämä on ensimmäinen ihmisoikeus ja että se on jakamaton ihmisoikeus. Meidän toimintamme sitoutuu myöskin Bamakon julistukseen. Se hyväksyttiin vuoden 2000 marraskuussa ja se vetoaa jäsenmaihinsa ja äh, kansainvälisiin ranskankielisiin maihin kuolemanrangaistusta vastaan. Frankofonian edustajina me olemme mukana sitoutumassa toimiin tällä alalla ja me vetoamme kuolemanrangaistuksesta rangaistuksesta luopumisen puolesta yhdessä Frankofonian parlamentaarisen kokouksen ja tiettyjen ranskankielisten maiden hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Universaali kuolemanrangaistuksen kielto saa huomattavaa kaikupohjaa ranskankielisissä maissa. Kolme neljäsosaa niistä on kieltänyt kuolemanrangaistuksen ja kymmenen viimeisen vuoden aikana kahdeksan äh, ranskankielistä maata on kieltänyt kuolemanrangaistuksen. Muut maat ovat sitoutuneet tähän työhön tällä hetkelläkin. Olen vakuuttunut siitä, että konferenssi täällä Brysselissä tekee meille mahdolliseksi löytää tapoja paremmin tukea maita, kun ne pyrkivät luopumaan kuoleman rangaistuksesta. Ole varma, että me saamme aikaan hedelmällisiä suosituksia. Te voitte olla varmoja, että ranskankieliset maat tulevat kantamaan oman osansa tässä toiminnassa. Ja haluaisin toivottaa työllenne onnea ja menestystä. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitoksia, Rankovan. Kiitoksia siitä myöskin, että maailmanlaajuinen frankofonian edustajia, ranskankielisten maiden edustajia oli mukana. Penalty States. Floridassa on toiseksi suurin määrä kuolematuotettuja vankeja kaikista osavaltiosta Amerikassa. Kuitenkin valittu osavaltion syyttäjä on päässyt otsikoihin sanomalla, että hän ei vaadi kuolemanrangaistusta missään tapauksessa. Hyvän tästä herrat, olisin toivottanut tervetulleeksi antaa puheenvuoron Aramis Ajalalle. Tervetuloa. It's a great honor to have you with us today. Thank you. On kunnia saada teidät tänne tänään paikalle. Thank you very much. Kiitos. Puhemiehet, diplomaatit, parlamentin jäsenet ja muut arvoisat vieraat. On ilo olla tässä kokouksessa henkilökohtaisena osanottajana, kun puhutaan ihmisoikeuksista ihmisoikeuksista, ihmisoikeudesta. Miltä oikeus näyttää? Kun me solimme silmämme ja kuvittelemme oikeutta, miltä se näyttää? Oikeus voi näyttää erilaiselta hyvin erilaisissa yksinkertaisissa tilanteissa, mutta se tavoite on aina sama, se on oikeudenmukaisuus. Ja mikään oikeudenmukaisuutta voi löytää siinä, että ennakoidaan pohditaan, päätetäänkin ihmisen kuolema, joka ei ole välittömässä vaarallinen. Kuolemantuomio merkitsee antautumisen valkoista lippua, kun me näemme kuolemantuomion haemme kolmantuomioita rangaistukseksi murhasta. Me sanomme, että ei ole mitään oikeudenmukaisuutta, jota hallitus voi tarjota. Me sanomme, että en voi tarjota ketään, joka korvaisi sinun äh, rakastetun kuolleesi, vaan viemme toiselta ihmiseltä vastineeksi elämän. Me olemme myöntämässä sen, että me pysty toimimaan niin, että olemme oikeudenmukaisessa tilanteessa, jossa koemme suurta tuskaa. Joten me pyrimme toimimaan yli kompensoiden ja menetäminen puolueettomuuden. Puolueettomuus on jotakin, se ohjata oikeuden etsimistä. Me etsimme kostoa ja nimitämme sitä oikeudenmukaisuudeksi, mutta kuulemassa ei ole mitään oikeudenmukaisuutta, eikä ole mitään tunteitakaan oikeudessa, oikeudessa kun tunteet tulevat oikeuden käsitteen sisälle, on syntynyt oikeudettomuutta. Oikeus levittää epäinhimillisyyttä mukaanottuna meidän omamme. Oikeuden kuva ei ole kuolema, se ei ole koskaan ollut, se ei koskaan ole. Minut on, minä olen valittu syyttäjä Yhdysvalloissa, minä no, seuraan lakia, hallinnoin lakia. Minun osavaltioni ydin korkein oikeus hylkäsi minun tavoitteeni käyttää oikeutta ja käyttää resursseja sillä tavalla kuin itse haluan. Tuomioistuin sanoi, että minun täytyy myöskin pohtia kuolemantuomiota, kun olin julkisesti ilmoittanut, että en pyrkisi hakemaan kuolemantuomiota. Mutta seuraavan päivänäkin minä ylpeästi toimin sen mukaan, miten itse am- ammatillisesti ja henkilökohtaisesti näin, mitä on oikeus ja epäoikeus. mutta lakia noudattaessanikin minä edelleenkin olen horjumaton omassa kannassani kuolemantuomiota vastaan. Sitä ei ole vahvistanut minun osavaltioiden laki, enkä, mutta minä edelleenkin tulevan toimimaan totuuden puolella, jona uskon, että toivon, että päivänä omassa elämässäni tulen näkemään, että laki vastaa tosiaitioita ja tutkimusta ja kaikkea, mikä me tiedämme kuolemantuomiosta faktat ovat faktoja. Tutkimus on osoittanut, että kuolemantuomio ei takaa julkista turvallisuutta. Se ei ole pelote. Pelote edellyttää sitä, että se on ankara, ja kuolemantuomio kyllä on ankara. Mutta pelote merkitsee myöskin varmuutta ja sitä, että se on toistuvaa, ja näistä kumpikaan ei kuvaa kuolemantuomiota pelotteen pitää olla myöskin johdonmukainen ja nopea. Kun ajatellaan, miten pitkään ihmiset ovat kuolemansa aika voi laajata edetä 30-40 vuoteen, ja me voi silloin todellakaan puhua nopeasta toiminnasta. Kustannukset, jotka liittyvät kolmen toimijoiden, ovat tähtitieellisiä, mutta niitä kannata kukaan niistä, joka tekee päätöksen siitä, että ylläpitää tätä epäonnistunutta politiikkaa. Kustannukset, jotka tässä syntyvät, ajatellen myöskin eh, niiden, niitä kustannuksia syntyy mielenterveydestä, niille, jotka joutuvat toteuttamaan näitä tuomioita, ovat jotakin pitäisi aiheuttaa vakavaa pohdintaa koko ihmiskunnalle posttraumaattinen stressi, joka aiheuttaa häiriöitä ihmiselle, on asia, joka liittyy sen tiimiin, ei pysty enää hallinnomaan omaa fyysistä osallistumaan siihen, että joku henkilö kuolee asioita, emme koske, jos olla piittaamattomia. Kuolemattomia on myöskin rodullisesti syrjivä. Tämä on asia, joka usein unohtuu. Aivan liian usein on todettava, että kuolematomiot tulevat järjestelmistä, joka pitää korjata. Minulle ei mikään ilo todeta, että edustan sellaista valtio, osavaltiota, joka on niistä Yhdysvalloissa, jossa eniten tapahtuu tuomioiden peruutuksia. Monet ihmiset, ilman ihmiset joutuneet olemaan kuoleman selleissä, on toimittava paremmin, on päästävä eteenpäin. Meidän pitää olla vastuunvalvollisia ja myönnettävä, että tappaminen on väärin. Se on, puhutaan jokaisessa tilanteessa, jos me puhumme sitä oikeutena tai perustamme sillä, että näin olemme aina tehneet, ei muuta sitä oikeudeksi. Se oli mitään muuta kuin kostoa, verenhimoisuutta, joka mitätöi meidän oman ihmisyytemme joka kerta, kun me tarjoamme hiljaisuutta tai tukea. Meidän pitää olla edistyksen puolesta, meidän pitää olla oikeudenmukaisuuden puolesta, ja niin tehdessämme meidän pitää olla horjumattomia ja ylpeitä. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin toimia yhdessä kuolemantuomiota vastaan. Kiitos. Thank you, Miss Ayala, for your courageous... Kiitos Rova Ajalla rohkeasta kannasta ja vahvasta puheesta. Toivomme todellakin, että yhä useampi syyttäjä Yhdysvalloissa tulee kannallenne. Nyt lähestyn pianoa ja saatatte miettiä, että miksi täällä Euroopan parlamentin täysistuntosalissa on piano. Seuraava vieraamme on suuri tähti Belgiassa. Hänen konsertteihinsa tulee yli 50 000 kuulijaa. Hänen albuminsa Raw on ollut myyntimenestys julkaisunsa jälkeen viime vuonna. Lehdistössä häntä kutsutaan Belgian rouva seuluksi. Hyvät naiset ja herrat, Tiff Barrow. Kiitos Tiff, että tulitte tänne. Tiff laulaa laulun The Absence ja sitten tämän versionsa laulusta Diego. Varmaan tiedättekin, että sen on säveltänyt Michel Berger. Tämä on suuri kunnia meille. yleismaailmasta tilannetta. 144 maata ovat luopuneet lainsäädännössä tai käytännössä kuolemanrangaistuksesta, mutta yhä 60 prosenttia maailmanväestöstä asuu maissa ja oikeusjärjestelmissä, joissa käytetään kuolemanrangaistusta. Nyt aloitamme keskustelun joidenkin ministerien kanssa, jotka ovat hyväksyneet kutsumme. Koska kuten varapuhemies ihan alussa sanoi, me olemme täällä keskustelemassa me Haluaisin pyytää puheenjohtajakorokkeelle rouva Atu Koralen, joka on oikeusministeri, joka vastaa Sri Lankassa myös äh, oikeus, vankilalaitoksen uudistuksesta. Ja myöskin herra Gagosso, joka on Kongon tasavallan ulkoministeri. Tervetuloa. Rouva, anteeksi, herra Sako, Ginean oikeusministeri. Ja sitten herra René Bagoro, joka on ihmisoikeuksien ja oikeusministeri Burkina Fasossa. Ja sitten herra Tambadu, Kambian oikeusministeri ja pääsyyttäjä sekä Marokon oikeusministeri herra Aujar. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Thank you, ministers, for accepting our invitation. Kiitos ministerit, että olette hyväksyneet kutsumme tänne seitsemänteen kuolemanrangaistuksen vastaisen kongressiin. Now, if you allow me, I would like to talk to Madame Atukorale, Minister of... Niin, Rava Atukorale, vankilaitoksen uudistuksen ja oikeuslaitosministeri Sri Lankasta. Kiitos, että olette tullut Brysseliin kansainvälisestä lehdistöstä ja silläkään lehdistöstä olemme voineet lukea, että Sri Lankassa saatetaan aloittaa todetukset uudelleen yli 40 vuoden keskeytyksen jälkeen. Mikä on nykytilanne maassanne? guests of the panel, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, minulla on suuri ilo kiittää Norjan, Sveitsin ja Belgian hallituksia ja EUta, kun ne ovat järjestäneet yhdessä tämän tärkeän tapahtuman koronarangaistuksen vastaisen maailmankongressin esitetisen kanssa. Koronarangaistuksen keskeyttäminen jatkuu Sri Lankassa nyt. 73. yleiskokouksessa Sri Lanka äänesti päätöslauselman puolesta, jossa vaaditaan yleismaailmasta kuolemanrangaistusten keskeyttämistä. 17. joulukuuta 2018 se jatkoi tukeaan vuosilta 2007-2008, 2016 myös. Hallituksen nimittämä komitea Äh, arvioi uudelleen kuolemanrangaistuksia, muuttaa niitä asianmukaisessa tapauksessa vankeusrangaistukseksi ja myöskin lyhentää pitkiä vankeusrangaistuksia. Toivomme, että kansainväliset kumppanimme ymmärtäisivät Sri Lankaa ja tukisivat sitä, kun hoidetaan huumeongelmaa maassa. Presidentti ja hallitus Sri Lankassa ovat tehneet siitä kansallisesti etusijalla olevan asia. Minun täytyy painottaa, että valtion yhteistyöllä rikosten torjunnassa, ei pelkästään Sri Lankassa, vaan kaikkialla muullakin maailmassa. Vain kansainvälisen tuen myötä voimme torjua huumekartelleja ja muita rikostoimia. Hallitukseni on vaatinut, että kaikki maat, mukaan lukien kumppanemme, Euroopan unionissa tukisivat meitä, jotta voimme juuria huumeisiin liittyvän uhkan erityisesti ja rajat ylittävän rikollisen toiminnan ja järjestäytyneet rikollisryhmät niin, että voimme saada aikaan yhteiskunnan, jossa ei ole rikoksia, voimme varmistaa kansalaisillemme turvallisuuden. Arvostamme EUn antamaa tukea, jolla tuetaan maanihtalodon kehitystä. Hallitus kehottaa kansainvälisestä yhteistyöstä yhteisöä tekemään yhteistyötä ja tukemaan osaamisellaan Sri Lankaa, jotta lainkäyttöviranomaistemme kyvyt parantuvat tässä kriittisessä asiassa. Kiitos. We really hope that you will receive already... Toivomme todellakin, että saatte suuntaviivoja muilta ministereiltä ja politiikan tekijöiltä kongressissa. Bonjour. Ja nyt käännyn Jean-Claude Gagosson Kongon demokraattisen tasavallan ulkoministerin puoleen. Teidän maanne poisti kuolemanrangaistuksen vuonna 2015 ja on tällä hetkellä ratifioimassa kymmenettä vapaaehtoista pöytäkirjaa koskien kansalaissa oikeuksia. Olkaa hyvä. Hyvät naiset ja herrat, hyvät ministerit, hyvät kollegat, hyvät parlamenttien jäsenet, hyvät suurlähettiläät. Todellakin Kongon demokraattisessa tasavallassa kansanäänestyksellä lokakuussa 2015 hyväksytty perustuslaki kumosi kuoleman rangaistuksen käytön. Tällä hetkellä minun maani pitäisi vielä edetä pidemmälle tällä piellä, pitkällä tiellä ja täysin antaa arvo elämälle. Tämä on jotakin, minkä pitäisi olla ikään kuin marmorin kaiverrettua, kuten artik- kolmas artikla universaalissa ihmisoikeuksien julistuksissa tuo esiin. Minä olen tullut tänne seitsemänteen konferenssiin, jotta mutta kuolemanrangaistuksen kielto olisi kumoamaton minun maassani. Me tarvitsemme laajan juridisen äh, korpuksen, jotta voisimme poistaa täysin tämän vaaran. Kongoa leimaa sama henki kuin Afrikkaa, kun ajattelemme Afrikan unionin äh, pöytäkirjaluonnosta afrikkalaiseksi ihmisoikeuksien sopimukseksi. Kansainvälisellä kentällä minun maani vuonna 2017 äänesti kaikkien yhtyneiden kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselman puolesta koskien kuolemanrangaistuksen kieltoa ja tämän lisäksi minun maani on ollut mukana päättämässä vuosien 2008 ja 2014 kuolemanrangaistusmoratorioista. Hyvä näistä herrat, toinen vapaaehtoinen pöytäkirja koskien poliittisia kansalaisoikeuksia tulee olemaan minun maalleni pitkällisen taistelun tulos. Sen tarkoituksena on ollut saada oikeus elämään kumoamattomaksi maassamme. Tarkoituksena on luoda todellinen ero vanhaan silmä silmästä lainsäädäntöön, joka vetoaa meidän kaikkiin alhaisimpiin koston tahtoihimme, eläimelliseen ajatteluumme, kaikkeen tähän negatiiviseen. Meidän täytyy palata vuoteen 1982. Silloin toimeenpantiin viimeisimmät maassani niin tapahtuneet kuoleman rangaistukset. Kyseessä olivat äh, henkilöt, jotka oli tuomittu murhasta. Tämän jälkeen olemme harjoittaneet vapaaehtoista kuolemanrangaistuksen vastaista politiikkaa. Sitä on hyvin sitoutuneesti harjoittanut äh, maamme presidentti Denis Sundugasso. Kongon demokraattisessa tasavallassa on jo kulunut 30 vuotta – joiden aikana maani ei ole kertaankaan turvautunut kuoleman rangaistukseen. Moratorio on saanut vakuuttuneeksi suuremman osan kansalaisistamme yksinkertaisesti vakuuttuneeksi siitä, että kuolemanrangaistus on tarpeetonta ja että se tulee kumota. Tämä vahvistettiin 15. lokakuuta 2015 perustuslaillisessa äänestyksessä. Tätä perustuslakia pidetään tulevaisuuteen katsovana. Se on todellisuudessa perustuslaki, joka on kuolemanrangaistuksen vastainen ja on avannut uuden aikakauden minun maassani. Hyvät naiset ja herrat, aivan lopuksi haluaisin sanoa seuraavaa. Yksi aikaisemmista puhujista lainasi Robert Badanteria. Ja muistan, että 1981 hän puhui oma maansa parlamentissa näin. Ne, jotka uskovat, että kuolemanrangaistus vähentää rikollisuutta, eivät tunne todellisuutta ihmisluonnosta. Rikoksen ohjaava impulssi ei ole impulssi, jota pelko voisi suitsia aivan kuten se ei pysty suitsimaan muitakaan impulsseja, ei kaikkein korkeimpiakaan. Hyvät ystävät, meidän pitäisi saada oppia tästä viisaudesta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, herra Kagosso. Kiitoksia teidän työstänne Kongon demokraattisessa tasavallassa. Ja haluaisin myöskin kiittää seuraava puhuja Sheikh Saku, Ginean oikeusministeri. Teidän maanne luopui kuolemanrangaistuksesta vuonna 2016 ja äänesti YK täysistunnossa kuolemanrangaistusmoratorion puolesta. Nyt Guinea haluaa toisen lisäpöytäkirjan ratifioida Tämä koskee kansainvälisesti poliittisia ja kansalaisoikeuksia. Olkaa hyvä. Merci, madame. Euh, excellence, cher membre. Äh, paljon kiitoksia äh, arvoisat äh, paneelin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Aivan aluksi haluaisin osoittaa kiitokseni mahdollisuudesta puhua Guinean tasavallan puolesta, kertoa sen sitoumuksesta ja niistä edistysaskelista, joita olemme saaneet aikaan kolmarangaistuksen vastaisessa taistelussa. Guinea hyväksyi käyttöön poikkeuksellisen menettelyn kuolemanrangaistusta ei ole muodollisesti kielletty Gineassa, mutta mutta huhtikuussa 2016 me poistimme kuolemanrangaistuksen uudesta rikoslainsäädännöstä. Kyseessä on maa, jossa suurin osa väestöstä ja tietty poliittinen luokka oli suuresti kuolemanrangaistuksen puolesta ja viittasi väkivaltaan, joka leimaa maata, mikä onkin totta. Meidän tuli siis turvautua tähän vaihtoehtoon, jotta me pystyisimme ensin poistamaan ensimmäisen asteen tuomioistuinten käytöstä kuolemanrangaistuksen, kun ne, ne käsittelivät rikosoikeudellisia tapauksia. Me emme siis äh, antaneet äh, näiden ensimmäisen asteen pienien tuomioistuimien antaa kuolemanrangaistustuomioita. Tämä on antanut vahvan argumentin parlamentin jäsenille ja esimerkkejä. Ja huolimatta poliittisesta monimuotoisuudesta parlamentissamme lainsäädännöstä äänestettiin yksimielisesti parlamentissa. Minä korostin sitä tosiasiaa, että me emme voi jättää rikos kolman rangaistusta rikosoikeudessa entiselleen, kun monet muut asiat ovat kehittyneet. Me olemme siirtyneet eh, de facto moratoriosta eteenpäin. Me olimme tässä mallissa vuodesta 2002-2018. Meillä oli kymmenen kuolemaan tummettua vankiloissamme ja eh, uuden eh, rikoslainsäädännön myötä huhtikuussa 2016 kuolemanrangaistus poistettiin ja se muutettiin eh, elinkautiseksi. Miksi tällainen menettely oli käytössä? Te ymmärrätte, että meidän täytyy ottaa huomioon jokaisen maan erityispiirteet ja silti pitoutua siinä, että perusperiaatteena on kuolemanrangaistuksen poistaminen. Tämä on äh, sen kaltaista kehitystä, jota ei saa kumota, ja se tulee ymmärtää poliitikkoina. Meidän tuli yhtä aikaa saada väestö ja päätöksentekijät maassa puolellemme. Ja tämä ei ollut pieni asia, jotta pääsisimme tavoitteeseemme. Me siis eh, noin 15 vuoden de facto moratorioon otimme käyttöön ensin ja nyt meillä on muodollinen moratorio. Kuten tiedätte, meillä ei ole varsinaista eroa siinä, onko kuolemanrangaistuksen moratorio de facto vai de jure, kuten Gineassa nykyisin on. hän lainsäätäjät voivat muodollistaa tämän kuolemanrangaistuksen kiellon. Olen Abidjanissa tämän jo todennut, eräät olivat siellä paikalla. voimme ajatella seuraavaa vertausta. Meillä on 4 tai 3 kerroksinen talo ja katukerros on, ovat äh, ne maat, jotka harjoittavat kuolemarangaistusta hyvin äh, laajalti. Niitä on suuria demokraattisiakin maita. En nyt sano, ketkä ovat kyseessä, mutta tunnette heidät kaikki. Ja sitten meillä on seuraavassa kerroksessa tällaisia maita, joissa on de facto moratorio, kuten minun maassani 2002-2018, äh, vaikka kuolemanrangaistusta ei toimeenpantu, ihmiset kuitenkin joutuivat kuoleman selleihin odottamaan ja heillä oli pelko, että jonain päivänä heidät voitaisiin teloittaa, joten tällainen moratorio, de facto moratorio oli varo, vaarallinen. Kun sitten taas äh, siirrymme varsinaiseen moratorioon, Kyseessä on se, että me poistamme koko vaihtoehdon lainsäädännöstä niin, ettei mikä tahansa tuomioistuin voi sitä käyttää. Jo kuolemanrangaistuksen tuomitut henkilöt on siirretty elinkautista istuviksi. Heistä osa on ollut 30 vuotta vangittuina. Kolmas vaihe kuten tässä ystäväni Burgina Fiasosta sanoi, he ovat olleet vielä rohkeampia, on se, että kuolemanrangaistus kielletään täysin kokonaan. Ero siinä, mitä me olemme tehneet ja siinä, mitä ovat tehneet ne maat, jotka kiesivät kuolemanrangaistuksen, on mielestäni pieni. Tämä ero ei ole kovinkaan huomattava. Tässä on Ginean eh, esimerkki siis. Meillä on tiettyä rauhoittumista tapahtunut ja vaadittiin pedagogisia kykyjä, eh, jotta pystyimme selittämään sen, että kuolemanrangaistusta ei voi jättää teksteihin mukaan. Lopultakin meillä on nyt eh, rauhallisempi ilmapiiri asian ympärillä ja se on tehnyt mahdolliseksi sen, että saimme lain melkoisen nopeasti läpi. Äh, voisin vastata, että Ginean hallitus on valmis allekirjoittamaan toisen lisäpöytäkirjan äh, poliittisten ja kansalaisoikeuksien kansainvälisten sopimuksen toisen pöytäkirjan ja tuoda sen parlamenttiin ratifioitavaksi. Kiitoksia. Merci pour cette bonne Paljon kiitoksia näistä hienoista uutisista ja kiitoksia selvennyksestä koskien äh, rikosoikeuden uudistusta. Kuten todettua, jokainen maa äh, vaatii oman aikataulunsa, jokaisella on omia erityispiirteitään ja ymmärrämme myöskin julkisen mielipiteen maassa. Ja nyt kanteen sinne katseni Burkina Fasoon. Kuten sanottu, Burkina Faso on poistanut riko 2018 kuoleman rangaistuksen. Onnittelut, ähm, herra Bagoro, olkaa hyvä. Cependant, votre engagement Tästä huolimatta teidän sitoumuksenne ei ole päättynyt. Tähän voisitteko kertoa asiasta hiukan enemmän? Paljon kiitoksia, hyvät ministerit, hyvät parlamenttien jäsenet, hyvät äh, naisten herrat, hyvät kansalaisyhteiskunnan edustajat. Ähm, sallikaa minut valtuuskuntamme puolesta lausua kiitokset äh, Belgialle, Euroopan parlamentille ja kansalaisjärjestöille, jotka tekevät kuolemanrangaistuksen vastaista työtä. Ähm, siitä, että olemme saaneet tämän mahdollisuuden. Ähm, maamme mielellään osallistuu maailmanlaajuisen konferenssiin ja jakaa kokemuksemme osallistujien kanssa koskien kuolemanrangaistuksen poistamista. Vaikuttaa olevan tärkeää tuoda esiin se, että dynamiikka Burkina Fasossa koskien kuolemanrangaistusta on aina saatu säilytettyä, vaikka Meillä on ollut melkoisen pitkällinen ja kivikkoinen tie takanamme. Kansallisesti kaikki eivät ole tukeneet tätä ajatusta. Ajatusta ovat ajaneet sekä Burkina Fason viranomaiset ja kansalaisyhteiskunnan edustajat että muut toimijat. Tässä mielessä Tiedotuskampanjoita on harjoitettu ja konkreettisiin toimiin on ryhdytty äh, vuoden 2011 äh, perustuslaisen muutoksen jälkeen. Tuolloin äh, perustuslaissa sitouduttiin siihen, että rakennettaisiin demokraattinen oikeusvaltio, joka pohjaa kollektiivisille vapauksille ja oikeuksille. Tämä sitoumus tarkoitti myöskin sitä, että me olemme ratifioineet alueellisia ja kansainvälisiä sopimuksia, jotka suojelevat oikeutta elämään. Burkina Faso on esimerkiksi ratifioinut kaikki moratoriot koskien kuolemanrangaistusta. Tässä kontekstissa kuolemanrangaistuksen säilyttäminen kansallisessa lainsäädännössä on ongelmallista ja yhteen sopimatonta kansainvälisten sitoumustemme ja omantuntomme kanssa. Siitä syystä tästä lähtien Burkina Fason päättäjät ovat järjestäneet kuulemisia ja, tiedotus- ja tietoisuuden kasvattamiskampanjoita ja pyrkineet tukemaan ihmisoikeuksia, jotta voisimme poistaa rikos, oikeudesta kuoleman rangaistuksen. Vuonna 2014 hyväksymme kaksi lakia, jotka liittyvät lapsien oikeuksiin ja kidutuksen ja vastaisten kohtelun kieltämiseen ne omalta osaltaan rajoittivat kuolemanrangaistuksen käyttöä ja 2015 meillä oli alueellisia tietoisuuden kasvattamiskampanjoita kuolemanrangaistuksen osalta. Mukana oli turvallisuuspalveluiden edustajia, uskonnollisten yhteisöjen edustajia ja muita tahoja. Ja tämän lisäksi meillä on uusi perustus lakihanke, jonka artikla 5 mukaisesti ketään ei voida kuolemanrangaistukseen tuomita. Tämä laki on tarkoitus maaliskuussa hyväksyä. Kuitenkin eh, meillä on ollut monia yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka ovat vaikuttaneet edistykseen välillä. Eh, Irlannin levottomuus on vaikuttanut siihen, eh, kuinka asiassa edetään. Huolimatta tietoisuuden kasvattamisesta kampanjoista ja yhteistyöstä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tämä on vaatinut hyvin monia vuosia, jotta saisimme konsensusta rakennettua väestön keskuuteen. Kun konsensusta ei ole ollut kuolemanrangaistuksen kumoamisen osalta, hallitus on päättänyt kantaa vastuunsa ja halusi kirjata maamme niiden maiden joukkoon, jotka haluavat kuolemanrangaistuksen kieltää. 14. maaliskuuta 2018 teimme rikosoikeudellisen uudistuksen, jonka 31. toukokuuta 2018 hyväksyttiin parlamentissa ja tämä uusi rikosoikeudellinen muutos kielsi kolmarangaistuksen antamisen mistään rikoksesta Burkina Fasossa. Hyvät naiset ja herrat, mm. 31. toukokuuta 2018 aikaan saatu tulos on ollut pitkällisen työn ja poliittisen tahdon tulosta maassamme ja se on vaatinut jatkuvaa kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tukea. Poliittinen tahto on kuitenkin tärkein väline, jonka kautta kuolemanrangaistuksesta päästään eroon kaikissa maissa. Tämä on meidän vahva vakaumuksemme ja siksi haluaisin vetoa niihin maihin, jotka kuolemanrangaistusta vielä käyttävät ja vakuuttaa heidät siitä, että me olemme valmiita tukemaan heitä, kun pyrimme poistamaan maailmanlaajuisesti kuolemanrangaistuksen käytön. Kiitoksia. Merci, monsieur Bavro, merci. Paljon kiitoksia herra Bavoro, kiitoksia tästä äh, vetomuksesta kuolemanrangaistusta käyttäville maille ja kiitoksia sitoumuksesta perustuslain uudistukseen. Eh, joka tulee maaliskuussa käsittelyyn. Seuraavaksi Abu Bakar M. Tambadu, Gambian tasavallan edustaja. Tervetuloa. Gambia on tehnyt eh, oikeudellisen muutoksia, joiden tarkoituksena on olla ensimmäinen askel kolman rangaistuksen poistamisen tiellä maassa. Ne haluaisin tiedostella seuraavaa kuinka te pyritte Gambian kansainväliset sitoumukset täyttämään? Thank you. Excellencies. Kiitos suurlähettiläät, hyvät arvoisat vieraat. Aikataulun vuoksi pitäisin kiinni olemassa olevasta protokollasta. Kolmarangaistus poistettiin vuonna 1993, mutta otettiin takaisin käyttöön 1995 sotilasvallan kaappauksen jälkeen 1994. Esitetyt syyt, jotka Junta esitti kolmarenkastuksen palauttamiselle siteraan. Kolmarenkastuksen poistamisen jälkeen Kambiassa on maanpentos- ja henkirikosten määrä kasvanut. Ja jos tähän ei tehokkaasti puututa, niin se voi aiheuttaa sen, että tälläkin järjestys murtuu. sitten Ei ollut selkeää näyttöä tämän tueksi aikoinaan. Sitä pidettiin, monet sanovat, verukkeena. Henkirikosten määrän kasvu oli juntanomista toimista johtuvaa. Uusi Kambian perustuslaki tuli voimaan vuonna 1997 ja se takaa oikeuden elämään. Samassa perustuslaissa pidetään yllä kuolemanrangaistuksen käyttö tiettyjen rikosten osalta, mutta siellä on myös säädetty, että kymmenen vuoden päästä perustuslain voimaantulon jälkeen kansalliskokous Kambiassa arvioisi uudelleen äh, sitä, että onko asia toivottava vai että luovuttaisiinko kokonaan, mutta tätä ei ikinä tehty. Kuolemanrangaistus on edelleen vaihtoehto, mutta vertailuituksia ei ole toteutettu elokuun 2013 jälkeen, jolloin yhdeksän henkilöä, joita pidettiin mail kaksi vankilassa, teloitettiin ja monet sanovat, että siinä räikeästi rikottiin vakiintuneita menettelytapoja. Hallituksen vaihdoksen jälkeen Kambiassa joulukuussa 2016 keskeytettiin kuolemanrangaistuksen käyttö. Siis helmikuussa 2018 jälkeen. Ja kaikki kuolemantuomiot on sen jälkeen muutettu elinikäiseksi rangaistukseksi. Ja sen jälkeen, kun syyskuussa 2017 Gambia ratifioi ja hyväksyi KP-sopimuksen valinnaisen toisen pöytäkirjan kuolemanrangaistuksen poistamisesta. Kuitenkin, koska kuolemanrangaistus Gambiassa on perustuslaillinen asia ja sen poistamiseen liittyy perustuslain muutos, niin parhaillaan Kambiassa perustuslakia arvioidaan uudelleen ja kuolemanrangaistuksen käyttö, kuten odotettua, on aiheuttanut paljon keskustelua lausuntokierroksen aikana eh, perustuslaki tarkastelukomissio kanssa. Sanat on rajoittamatta komission työtä. Eh, Sanon, että Gambian hallitus tukee koronarajoituksen poistamista ehdoitta Gambiassa. Kiitos ministeri, jos puhutaan poistamisesta, hallitukset voivat olla johtoasemassa julkisessa mielipiteessä jotain. kehotamme hallitusta uudistamaan perustuslakia ja toivottavasti poistamaan kuolemanrangaistuksen hyvin pian. La présence du ministre de la Justice du Maroc, Mohamed Dojar. Meillä on myös Marokon oikeusministeri paikalla paneelissa tänään. Ja haluaisin, että kuvaatte tilanteen ja uuden perustuslain. Mohamed VI kuningas on antanut ymmärtää, että mahdollisesti oltaisiin valmiita kuolemanrangaistuksen poistamisen. Paljon kiitoksia aivan aluksi. Sallikaa minun kiittää kutsusta. Haluaisin kertoa, kuinka koskettavaa minulle on henkilökohtaisesti voida näin arvovaltaiselle yleisölle puhua ja tuoda teille Äh, Muhammed kuudennen arvoisan kuninkaamme tervehdyksen. Me pyrimme täysin siihen, että kaikkia ihmisoikeuksia täysin kunnioitetaan. Kuten totesitte, me olemme onnistuneet äh, kansainvälisen työn ansiosta kirjaamaan oikeuden elämään äh, artiklaan 20 perustuslakimme. Oikeuselämään on ensimmäinen oikeuslaki, suojaa tätä oikeutta. Tämä lupaus on erittäin tärkeä meille. Tämä on hyvin vahva tae myöskin siitä, että me olemme tukemassa työtä, joka meidät tänne on tuonut. Minun maani on sitoutunut kuolemanrangaistuksesta luopumiseen ja voin vakuuttaa, että yhtään teloitusta ei ole vuoden 2013 jälkeen tehty eikä yhtään teloitusta tulla sallimaan Marokossa. Tämä kuolemanrangaistuksen soveltamattomuuden strategia heijastaa kansallista keskustelua koskien kysymystä. Ja jotta olisin täysin rehellinen, minun on pakko myöskin myöntää se, että meillä on konservatiivisia tuuleja, jotka puhaltavat yhteiskunnassamme. Tämä on pakko todeta. Ja tämä tematiikka on hyvin kiistanalaista. Kuoleman rangaistus vai ei? Meillä on todellinen väittely ja meidän strategiamme on toimia lainsäädännöllisesti rajoittavalla tavalla. Rajoittaa lainsäädännöllisesti, äh, kansainvälisesti kuolemanrangaistusta. Marokko tukee uutta aloitetta, joka rajoittaa kuolemanrangaistuksen käyttöä tietyissä äh, rikoksissa, äh, rikoksissa ihmiskuntaa vastaan, niin edespäin. Me olemme 31 päässeet muutaman rikoksen listaan, ja minä olen henkilökohtaisesti hyvin sitoutunut tähän periaatteeseen. Minun täytyy todeta, kuten jo äh, totesin Roa Pidärille, että olen optimistinen. Uskon, että voimme jatkaa tätä taistelua Marokossa siihen asti, että kuolemanrangaistus täysin kielletään. Me olemme vaihe vaiheelta käytännönläheisesti yli 40 vuoden aikana tehneet töitä tämän asian puolesta ja me uskomme, että keskustelu, joka hiljattain on Marokossa käyty, osoittaa, kuinka dynaaminen kansalaisyhteiskunta on. Me pyrimme rakentamaan konsensusta tämän aiheen suhteen ja olen yhä luottavainen, että minun maani pian pystyy ilmoittamaan hyvät uutiset äh, asiasta. Yhteenvetona toteaisin, että olen optimistinen, haluaisin kiittää kansalaista kansallista marokkolaista kansalaisyhteiskuntaa. Haluaisin kiittää aktivisteja, jotka vastustavat tätä konservatismin aaltoa alueellamme. Ilman heitä, ilmen, ilman näiden eh, henkilöiden taistelua rovemme puolesta. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia kiitoksia siitä, että muistutitte myöskin, kuinka tärkeää tässä taistelussa kansalaisyhteiskunta on. Me tiedämme kaikki, kuinka tärkeää tämä on, ja me tuemme teidän taisteluanne sen puolesta, että kuolemarangaistusta käyttäisi maassanne. Participating. Haluaisin kiittää kaikkia ministeriöitä osallistumisesta paneelikeskusteluun. Kiitos, että esititte yleiskatsaukseni näin hyviä uutisia tilanteesta maissanne. Mutta mitä itse asiassa tarkoittaa odottaa kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoa? Miten vangit elävät ja pystyvät pitämään yllä jonkunlaista inhimillistä vuorovaikutusta muiden vankien ja perheiden kanssa. Dume Alutushani vietti 28 vuotta kolmansellisessa Tennesseeissä rikoksesta, jota hän ei tehnyt. Vankilassa hän osallistui aloittelijoiden kuvataidekurssille ja kuvataiteesta tuli tapa ilmaista itseään kuolemansellin yksinäisyydessä. Tänään hän esittelee meille yhden taideteoksensa, jonka hän on tehnyt vain tätä kongressia varten. Kiitos Ndume. Uh, good afternoon, everybody. Uh, I want to start. Hyvää iltapäivää. Haluan kiittää kaikkia jotka ovat järjestän tämän tilaisuuden kiittää Belgiaa siitä, että se on niistä. minä haluan kertoa teille, että pidän arvossa sitä, että olen täällä. Olen iloinen siitä, että todella olen täällä. Olin 28 vuotta vankilassa. 20 vuotta olin Tennisissä osavaltiossa, jos jossain koskaan ollut ennen kuin minut vietiin sinne tuomi- oikeudenkäyntiin rikoksesta. Kaikki ihmiset tiesivät, että minä olin syytön. Kaikki syytet, jotka nostettiin, olivat tekaistuja ja minun täytyy vain todistaa, että olin syytön. Luultavasti me kaikki tiedämme, että että jos me katsomme kulttuurin edistämistä sitä, miten äh, äh, on edetty, miten on ymmärräsivät luoliin ja osoittavat siellä. Ja kun minä olin sitten odottamassa kuolemantuomiota, niin minä vain tein kaikenlaista maalaamista koulussa, ja minulla ei koskaan ollut sen kiinnostunut ta- taiteesta, mutta, mutta tämä todella pelasti minun elämäni kirjallisesti ja kuvannollisesti. Jos kuvittelette, että olette sellissä, jossa voi juuri ja juuri levittää kätensä, ja olette siellä 23 tuntia päivässä, ja aina kun tulin ulos, minut ohjasi ikään kuin jokin tuntematon isäntä. Ja on hyvin vaikeaa ylläpitää toivoa, mutta tarvitsi sitä voidakseni selvitä hengissä. Ja tämä teos, jonka tein, sen minä tein erityisesti tätä tapahtumaa varten täällä. Kuten näette, tässä on mies, joka istuu sähkötuolissa. Minä olin juuri odottamassa kohtaloon, joka olisi ollut sähkötuoli. Laitoin hänelle tämän hupun, koska halusin sanoa, että tämä on se, mitä me nyt teemme täällä. Me altistamme maailman tälle epäoikeudenmukaisuudelle. Tapahtuu kaikkialla maailmassa, tapahtuu Yhdysvalloissa. Ja minä halusin kun minulla oli tilaisuus käydä kuudessa kongressissa Oslossa, ja muistan, että avasivat mun jälkeen menimme kaikki kadulle ja laitoimme kätemme punaiseen maaliin ja laitimme jälkemme eri paikkoihin, mitä siellä oli, mihin meitä pyydettiin jättämään jälkemme. Minusta se oli hyvin voimaannuttavaa koska minusta se kertoo niistä meistä, joiden on, on pyydettävä kätemme liikkeessä, eli ihmiset tässä salissa ja ympäri maailmaa, en voi sanoa, että en ilman heitä olisi voinut, voisi olla tällä, että he auttoivat minua, antavat minulle toivoa ja, ja yrittävät viemään minun asian eteenpäin jopa tilanteessa, joka oli toivoton. Minulle, niin kuin sanottu, taidot, mitä minä, minä löysin taiden, ja sen opetti minulle henkilö, joka myöhemmin talotettiin. Pyysin, että hän olisi tehnyt minusta muotokuvan ja olisi lähettänyt sen äidilleni, mutta mutta kun hän sai sen valmiiksi, se näyttää minulta lainkaan kaikkea muuta. Totesin itse, että olisi minun tehdä parempaa työtä kuin hän ja <laughs> säästää rahat, mutta valitettavasti äitini ei koskaan saanut tilaisuutta nähdä tuota. Tuo tapahtui kaksi vuotta, kun minut oli vankittu äitini kuoli ja Minun on hyvin vaikea puhua tästä, tämä saa tunteet pintaan. Yeah. Yeah, I get, it, I get emotional when I think... Tässä nousevat tunteet pintaan, kun ajattelen sitä. Pahinta, mitä voi tapahtua henkilö, joka istuu vankilassa, on juuri tällaista, mutta ainakin vankilassa, kun ei ole mitään, kun ei mitenkään voi hallittaa niin pahinta voi tapahtua se, että ihmiset tulevat kertomaan, että sinun on nyt soitettava kotiin. Sinä tiedät, että kun sinua pyritään tekemään, niin sinä tiedät, että joku, jotakin on tapahtunut kotona. Kysymys on yleensä kuolematapauksesta, jotta saat tällaisen ilmaisen puhelun soittaaksesi. Ja kun ihmiset tulivat minun selliin ja kertoivat, että veisivät minut soittamaan – kun he tulivat selliin ja kun sanoivat, että he pitää laittaa minut taas ketjuihin, niin mietin sitä, että mitä voi tapahtua, jolle kuulin mulle muuta kun pääsin puhelimeen. Kysymys oli siitä, että puhelimen vastasi sisaren, joka kertoi, mitä oli tapahtunut äidilleni. Ja kun hän kertoi minulle, minä en pystynyt edes käsittämään sitä, mutta muutaman sekunnin kuluttua ensimmäisen kolmen, neljän päivän aikana minä itkin ja yritin, tai sitten joko itkin tai nukin, koska pyritin päästä pakenemaan tästä. Mutta äitini tuli minun luokseni yhtä selvänä kuin minä olen nyt tässä teidän edessänne että no, kun heräsin painoilla nousu, mutta heräsin sitten taas siihen, mitä oli totta. silloin tuon jälkeen, kun istuin sellissä, niin minä katselin tuota kuvaa, jonka halusin lähettää äidilleni. Ja silloin minä äh, kun ajattelin lähteä myöskin perheen, koska kun katsoin tuota muotokuvaa, jonka tuo kaveri oli tehnyt minusta, ajattelen sitä, mitä sitten sanoisin, kun mitä alussa sanoin, että olisin tehdä parempaa työtä itse ja olisin voinut säästää rahani, mutta muotokuva oli tehty. Ja tuo, silloin, silloin minä taiteen kautta ymmärsin tai pystyin löytämään vapauteni istuessani vankilassa. Mutta myös taiteen kautta ihmiset tulivat lähemmäksi minua ja he ymmärsivät minun tilanteeni ja he pelastivat minun henkeni. Koska vain tällä tavoin ihmiset saattoivat ymmärtää, että istuin vankilassa sy- tuomittuna jostakin, mitä en ollut tehnyt. Ja ei pelkästään perhe ja muut ihmiset, vaan kaikki muutkin tukivat minua eivät tee pelkästään sitä, mitä tapahtuu minulle, vaan mitä tapahtuu ihmisille minun ympärillä. Oli kaksi muuta ihmistä, joista tiesin, ja sen mukaan mitä he kertoivat minulle, eh, he olivat samassa tilanteessa kuin minä, he olivat vankilassa tuomittuna jostakin, mitä olet olleet tehneet. Tiedän joitakin ihmisiä, jotka ovat nyt eh, päässeet pois kuolemansa, koska poliisi, syyttäjät olivat tehneet elämän saman, saman tempon kuin minullekin. Kuten, siis kun siis kerron teille, että oli muita ympärillä, niin tiedän, että se oli, näin todella oli, koska, koska tilanne oli aivan samanlainen. Kun katsoi, mitä, olivat, mitä minulle oli tehty, aivan sama oli tehty kahdelle muulle ihmiselle, jotka nyt ovat myös pois vankilasta. Kuten totesin, Minulla oli valtavat tilat, valtavia mahdollisuuksia sekä kun pääsin kotiin, oli matkustaa maailmaa, tehdä työtä omassa maassa, niin pelkästään omassa maassani. olin pyrkinyt saman nuoria mukaan, kun tiedän miten voimakasta se on, mitä he tekivät, miten se auttoi minä, kun me pyrimme saman ihmisiä mukaan eri asioissa. Minä työskentelen nuorten kanssa, pyrimme kouluttamaan heitä tästä järjestelmästä, kertoa heille siitä. Yhdysvalloissa, en tiedä miten paljon te tiedätte tilanteesta, mutta Yhdysvalloissa tämä on valtava teollisuus. Vaikka minä sanoinkin, että minä en ollut kiinnostunut taiteesta ennen kuin olin kuolemansalissa, voin nyt sanoa teille, että olin itse asiassa jo taiteilija ennen kuin menin vankilaan. Minulla on vain ollut mahdollisuuksia tehdä, mitä sitten tein, kuin olin kuoleman sellissä. Ja kerron nuorille siitä, miksi on tärkeää tämä ei pelkästään se, että he saavat tietää järjestelmästä sitä, mitä heidän ympärillään tapahtuu. Yhdysvalloissa satoja miljardia käytetään äh, tähän äh, teollisuuteen. Ja monet ihmiset, jotka menevät vankilaan, ovat hyvin samankaltaisia kuin minä. Ja toivotaan kuolemaan. Joten minulla on valtava mahdollisuus, että saatoin päästä takaisin. Saatoin pyrkiä unohtamaan se, mitä minulle oli tapahtunut, mutta, mutta ihmisiä, jotka eivät jätin vankilaan, niin, mutta kun olin päässyt kotiin, minä halusin korottaa ääneni näistä asioista, koska tiesin, että oli ihmisiä, jotka puhuivat minusta. You know, it was, it was oli siis ihmisiä kuin te, jotka antoivat minulle toivoa. Ihmisiä, joista tiesin, jotka olivat ulkona taistelussa minun puolesta, vaikka eivät tunteneet minua. Ja minä tiesin, että mikä tahansa meidät kaataakin elämässä, niin, jos sinun täytyy, täytyy nousta yleensä kantaa vastuu, täytyy kyllä pitää toivoa siitä, että kaikki mahdollista. Kun nyt olen tässä huoneessa, minä sanon teille, minä, että, että jotenkin tämä olisi siepättävissä annettava niille ihmisille, jotka tarvitsevat tätä tällaista tukea. Ja olen iloinen siitä, että voin olla täällä. Haluan kiittää siitä, että nyt olet tehneet. Meidän täytyy jatkaa taistelua. Kiitos. Thank you. Thank you. you, Nduma, for sharing your personal... Kiitos Nduma, että kerroit tarinasi ja kerroit tuntemuksestasi meille. Kiitos, että äh, teet myös nuorisotyötä. Toivottavasti voimme muuttaa järjestelmää. Linja, toujours. Äh, Markon lehdistö aina osoittaa olevansa linjassa kuolemanrangaistusta vastuttaessa jo äh, vuonna 1993 mielenosoitusten yhteydessä yhteydessä se julistautuu kuolemanrangaistuksen vastustajaksi. Meillä on kansainvälisen äh, maailmanlaajuisen kongressin, kuolemanrangaistuksen vastaisen kongressin äh, jäsen äh, läsnä. Olkaa hyvä. On hyvin vaikea käyttää puheenvuoro näin koskettavan puhujan jälkeen, kun edellinen puhuja mutta tämä antaa meille vielä enemmän rohkeutta työhömme. Hyvät viiden mantereen kuolemanrangaistuksen vastustajat, hyvät naiset ja herrat, äh, arvoisat osallistujat, olen erittäin iloinen siitä, että olen nyt 1500 äh, äh, kuolemanrangaistuksen vastustajan kanssa 115 maassa täällä Brysselissä, Euroopan pääkaupungissa ja tänään kuolemanrangaistuksen kumoamisen pääkaupungissa tässä symbolisessa Euroopan parlamentin täysistuntosalissa. Haluaisin kiittää kaikkia järjestäjiä ja myöskin tämän konferenssin kummeja, erityisesti ECPM, eh, e eh, Rafael Zunulazan ja Ricola Peruta ja koko tiimiä, joka tekee töitä tämän tärkeän kansainvälisen tapahtuman järjestämiseksi kuolemanrangaistusta vastaan. Paljon kirjoituksia ECPM tästä työstä. Se vaikuttaa kuolemanrangaistuksen vastustajien työhön kaikkialla maailmassa, erityisesti Afrikassa, kun pyrimme yhteiseen tavoitteeseemme universaaliin kuolemanrangaistuksen kumoamisen. Kuolemanrangaistushan on barbarian merkki, kuten Victor Hugo sanoi, se on alentava ja julma. Me kuljemme historian suuntaan, joten tämä liike on kumematon. Me pohjaamme toimintamme ihmisoikeuksille ja oikeuteen elämälle. Kuten tässä näin koskettavasti kuulimme, tapahtumat kuten tämä seitsemäs konferenssi, saavat meidän sydämemme lyömään samaan tahtiin, jotta voisimme puuttua tähän epäoikeudenmukaiseen syrjivään rangaistukseen, mutta myöskin löytää strategioita maailmanlaajuisesti, jotta voisimme kiihdyttää historian kulkua kuolemanrangaistuksen päättymistä kohti. Ja nyt seitsemännen konferenssin yhteydessä minulla on ollut kunnia osallistua tämän konferenssin ohjelman laajentaan maailmanlaajuisen koalition ja ECPMn kanssa. Meillä on ryhmä, jossa on edustajia monelta mantereilta. Haluaisin tervehtiä näitä henkilöitä. Meillä on ollut erittäin hienoa eh, rouva Seinäbubankan johtamaa koordinointia työssä. Kaikki jäsenet eh, ja tieteellinen komiteat ovat myöskin olleet mukana luonnollisesti. Meillä on ollut hyvin paljon Skype-yhteydenottoja, kymmeniä sähköposteja. Ja tämän työn tulos on ohjelma, joka meillä on edessämme. En voi sitä esitellä kohta kohdalta. Tarkoituksena on laajentaa niitä kategorioita sektoreita, jotka ovat tarpeen kuolemanrangaistuksen vastustamisessa lähtien yksityisestä sektorista, joka on otettu ensimmäistä kertaa maailmanlaajuisen konferenssiin mukaan. Kuolemanrangaistus on syrjivä naisia kohtaan. Usein se annetaan äh, naiseuteen liittyvistä syistä ja patriarkaalisissa järjestelmissä, jotka kääntävät äh, silmänsä siltä, minkälaista väkivaltaa naiset kokevat ja puolestaan rangaitsee naisia äh, tästä tämän tilanteen aiheuttamista rikoksista, olipa kyseessä sitten esimerkiksi väkivalta tai äh, aviorikos. Näin mukaan otetaan myöskin äh, uskonnollisia toimijoita. He voisivat vedota äh, inhimillisen pasifistisen lähestymistavan puolesta. Tämä on yksi tematiikka, johon kongressin osallistujat keskittyvät. Se, että keskitymme myöskin tuomittujen perheisiin, erityisesti heidän lapsiinsa, on myöskin uusi työsarka. Voisimme laajentaa sitä näiden ihmisten ihmisyyteen läheisen tuomio iskee suoraan ja heitä suoraan koskettaa kuolemanrangaistuksen kieltoa käsittävällä keskustelu. Meillä on hyvin tärkeitä perheiden edustajia, jotka ovat läsnä hyvät osallistujat. Olen kolme vuosikymmentä tehnyt Marokossa tätä työtä ja olen ylpeä edustaessani Afrikkaa, jota rakastan. Tämä on yhä vahvemmin osa meidän monimuotoista identiteettiämme. Addis Abebassa meillä oli tammikuussa 2015 huippukokous ja olen ylpeä siitä, että Afrikka – on nyt tilanteessa, jossa 41 maata on äh, joko käytännössä tai lainsäädännön myötä kieltänyt viimeisen 25 vuoden aikana kuolemanrangaistuksen käytön. Tämä työ on nyt äh, ollut käynnissä jo vuosikymmeniä ja se koskettaa myöskin kaikkein tärkeintä oikeutta, oikeutta elämää. Se on mukana äh, ensimmäinen kesäkuuta 2000 tarkastusta lähtien Markon perustuslaissakin artiklassa 22. Meillä on ollut parlamentaarinen aloite kuolemanrangaistuksen suhteen äh, sellainen, joka otti inspiraatiota universaalista inhimillisistä arvoista, mutta myöskin äh, meidän täytyy ottaa huomioon niiden monien parlamentin jäsenten rooli, jotka on toimineet lainsäätäjinä ja jotka edustavat äh, suvereniteettia maassamme. Tämä on ollut mahdollista, koska meillä on Marokon kolmarangastuksen vastaisen koalition tuki. Betoni Ahim Jamita haluaisin kiittää tässä yhteydessä. Ja meillä on myöskin ollut CPMn tuki. Tämän ei-puoluepoliittisen toiminnan ansiosta olemme saaneet noin 240 parlamentin jäsentä mukaan. He ovat kuuluneet sekä hallitsevaan että oppositiopuolueeseen. Tämä parlamentaarinen työ on myöskin sanottu monelta äh, seminaareilta ja kansainvälisistä konferensseista, kuten Madridissa ja Oslossa, tukea ja 2018 hiljattain alueellisessa kuoleman ranskuksen vastaisessa konferenssissa Abidjanissa tukea. Meidän täytyy ottaa tämä malli äh, uutena, uudistavana mallina esimerkkinä niille maille, jotka eivät vielä ole poistaneet kuoleman rangaistusta. Me olemme nyt hyvin lähellä tavoitettamme. Kansainvälinen ihmisoikeusneuvosto on antanut kertomuksensa ähm, parlamentissa. Ja sen suositusten joukossa ensimmäinen oli kuolemanrangaistuksen poistaminen. Herra Yeshie, joka hiljattain tämän äh, neuvoston johtajaksi valittiin, haluaisin tervehtiä. Hän on täällä kanssamme. Marrakeshissa myöskin 2014 meillä oli hyvin vahva sitoutumisen ja keskustelun hetki tapahtuma, jossa meillä oli tuhansia eh, aktivisteja ympäri eh, maailman ja Mohammed kuudes, eh, kuninkaamme, kiitti kuolemanrangaistuksen vastaista työstä kansalaisyhteiskuntaa ja monia parlamentin jäseniä ja juristeja, jotka ovat johtaneet tätä taistelua aivan sen toteutumiseen asti nyt nykyisen lainsäädäntökauden aikana verkoston vahvistaminen ikonnoinnin vahvistaminen koko Magrebin, Pohjois-Afrikan alueella ja Afrikassa on tarpeen, että voisimme syvältää kansallisia keskusteluja kuolemanrangaistukseen liittyen esimerkiksi Egyptissä. Marokko on nähnyt, minkälaista taistelua kansalaisyhteiskunta on käynyt ja todennut, että on syytä ottaa tämä askel kuolemanrangaistuksen kumoamisen puolesta. Mohamed Ojan, ministeri, joka on tunnettu aktivistina, on sitoutunut kuolemanrangaistuksen poistumiseen ja me pidämme todennäköisenä päästä tavoitteeseemme olla maa, joka lainsäädäntö kieltää kuolemanrangaistuksen täysin. Ja haluaisimme nyt rohkaista kansalaisyhteiskuntaisen toiminnassa tällä alalla. Aihehan on meille erityisen lähellä sydäntä. Ja toivoisi myöskin, että Afrikasta tulee mannerilla kuolemanrangaistusta ei toteuteta. Tämä on meidän yhteinen unelmamme teidän kanssanne maailmanlaajuisesti kaikkien aktivistien kanssa jaan tämän toiveen ja haluaisin teitä kiittää nyt seitsemän menneen maailmanlaajuisen konferenssin yhteydessä. Kiitos. Paljon kiitoksia ja kiitoksia myöskin siitä, että muistutitte tästä työstä, joka on ollut tarpeen konferenssin järjestämiseksi. Haluaisin muistuttaa siitä, että kyseessä on vasta konferenssin avaus. Meillä on hyvin paljon keskusteluja koko viikon aikana ja loppu. Tapahtuma järjestetään Bosaarissa viikon lopulla. Kiitoksia. Ilman häntä emme voisi lopettaa. Luultavasti emme olisi ilman hänen sitoumustaan täällä. Robert Valentin oli oikeusministeri vuonna 1981 Ranskassa. Hän oli johtoasemassa, kun kuolemanrangaistukset luvuttiin Ranskassa. Haluaisin muistuttaa, että silloin 69 prosenttia ranskalaisista oli kuolemanrangaistuksen puolesta. Kuulemme hänen videoviestinsä. Chers amis, Hyvät ystävät, äh, hyvät äh, kumppanit, pahoittelen syvästi sitä, etten voi olla kanssanne tänään. Eräät äh, ikävät mikrobit ovat estäneet minua pääsemästä paikalle, mutta mitä siitä? Minä puhun aina samalla vakaumuksella, samalla syvällä vakaumuksella rangaistuksen vastustajille. Mikä tilanne nykyisin on maailmassa? Välillä tilanteet ovat hyvin vaikeita ja kipeitä kuolemanrangaistuksen poistumisen tiellä. Kuitenkin kiistämättä edistysaskelia on tapahtunut merkittävissä valtioissa. Tämä ei ole ehkä riittävää, mutta meidän täytyy todeta, että meistä kuolemanrangaistuksen vastustajista on tullut kansainvälisissä elimissä enemmistö valtiovaltailta on tilanteessa, jossa kuolemanrangaistusten vastustajien määrä kasvaa kasvamistaan. Tämä on selvä viesti erityisesti tilanne on selvä moratorioiden osalta, mitä tulee kuolemanrangaistusten toimeenpanoihin. Ja silti meidän ei pidä tuudittautua euforiseen tyytyväisyyteen ja ajatella, että asiat ratkeavat itsestään ja että me voimme pian juhlistaa universaalia kuolemarangaistuksesta luopumista – ne, jotka haluavat tarkastella tosiasioita tällä hetkellä. Tietenkin eh, minä olen itse saanut kokemusta asiasta. Ranska oli 35. valtio maailmassa, joka kielsi kuolemanrangaistuksen 1981. Ja nyt näitä valtioita on yli 140, kuten sanoin. Me olemme jo suuri enemmistö, mutta Huolimatta tästä, kun analysoimme kansainvälistä tilannetta tarvittavalla tarkkuudella, meidän täytyy todeta, että eräät hyvin suuret valtiot, kaikkein tärkeimmät voimat nykyisin, yhä eräät toteuttavat kuolemanrangaistusta tai säilyttävät sen välineen lainsäädännössään. Mainitsen kaikkein suurimmat ja merkittävimmät tässä Kiina ensimmäisenä, joka vaikuttaa yhä pitävän hirvittävää maailman ennätystä kuolemanrangaistuksen alalla. Yhdysvallat ja voisin mainita muitakin, Intia, joka meidän kaikkien ajatuksissamme olisi ollut seuraava maa kumoa kuolemanrangaistuksen, mutta me olemme nähneet, että se onkin epäröinyt tällä tiellä, kuten myöskin Japani. Ja voimme myöskin havaita, että muslimiystäviemme joukossa meillä on maita, jotka johtavat kammottavaa ennätystä teloitusten alla. Tässä yhteydessä ajattelen erityisesti ottaen väestötilanteen huomioon sellaisia valtioita kuin Iran tai Saudi-Arabia. Voisin mainita muitakin. Kun tarkastelemme näitä kuolemanrangaistuksen tukikohtia tai linnoituksia, meidän täytyy todeta, että tehtävämme ei ole vielä täytetty ja että meidän solidaarisuutemme, jota osoitamme muita kohtaan, sen tulee olla vahvempaa kuin koskaan. Meidän täytyy joka tapauksessa tukea näitä maita, aivan kuten meidän täytyy saattaa äänemme kuuleville – jokaisen kuolemanrangaistuksen yhteydessä jokainen näistä on rikos ihmisyyttä kohtaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tehtävämme ei ole vain kesken, vaan myöskin vielä eh, vaikea. Se vaatii aktivistien liikkeelle lähtöä ja koko sydämestäni haluaisin kiittää niitä, jotka taistelevat yhä tätä kuolemanrangaistuksen vitsausta vastaan ja laajemminkin. Millään tavalla emme voi olla vakuuttuneita siitä, että kuolemanrangaistus tulee katoamaan ennen kuin olemme onnistuneet sen maailmanlaajuisesti kieltämään. Olen vakuuttunut siitä, että liike tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan ja muuttumaan aina vain vahvemmaksi ja vahvemmaksi. Mutta tämä riippuu teistä, teistä, jotka päivittäin taistelette tätä kauhistuttavaa kuolevanrangaistusta vastaan. Meidän ei tule koskaan sallia sitä, että ensimmäistä ihmisoikeutta, oikeutta elämään ei kunnioiteta. Kiitoksia taistelustanne. Voitte olla vakuuttuneita siitä, että osoitan teille jatkuvan kestävän solidaarisuuteni näkemisiin ja pian toivottavasti seuraavassa konferenssissa. And now we would like to answer to this... Ja nyt haluaisimme vastata tähän toimintakehotukseen ministeri Badinterilta symbolisella teolla. Olette ehkä nähneet paperikäsineen pöydällinen asiakirjan eurossa. Katsokaapa sitä. Haluaisimme kehottaa teitä laittamaan käsinen käteen ja nostamaan käteen ylös. Otamme sitten valokuvan. Ja voitte myös nousta seisomaan, jos haluatte. Kehotan teitä ystävällisesti nousemaan seisomaan. Oletteko valmiita? Melkein. Odotetaan vielä hetki. Kädet ylös rangaistusta vastaan, pyydän. Kiitos kovasti, että osallistuitte. Kiitos, että olitte kanssamme tässä kongressissa avajaisseremoniassa. Ennen kuin päätämme, haluaisin muistuttaa teitä kauniista valokuvanäyttelystä ensimmäisessä kerroksessa tässä rakennuksessa. Aiemmat vangit. Olette myös kaikki tervetulleita verkostoitumistilaisuuteen de Montiin. Eh, ohjelma on kovin runsas, katsokaa sitä ja Kello 15 täällä iltapäivällä täysistuntosalissa keskustelu jatkuu yksityisen sektorin roolista eh, ja kuolemanrangaistuksesta. Kaikki olette tervetulleita katsomaan tuota keskustelua. Tie yleismaailmallista luopumista kohtaan on vielä pitkä, mutta vastustajien määrä kasvaa päivä päivältä. Nyt minun on vain kiittäminen järjestäjiä, Ensemble Control Pendemore, maailmanlaajuinen yhtymä kuolemanrikosta vastaan. Kiitos myös Euroopan parlamentille konferenssin kongressin järjestämisestä. Kiitos myös Belgialle. Kiitos siitä, että äh, kiitos myös äh, ihmisille, jotka ovat katsoneet meitä suoratoistovälistyksellä. Tämä osuus päättyy tähän. Kiitoksia.